Meine Damen und Herren. Hyvät näistä herrat, arvoisat kollegat, minä Gibt es Hyvät naiset ja herrat. Herr free movement keskuspuheenjohtaja. Viime viikon vapaan liikkumisen keskustelun jälkeen haluaisin lisätä yhden kohdan asia listaan, mutta kaikella kunnioituksella haluaisin vähän selvitystä koskien teidän kommenttianne koskien bulgarian sormenjälkiä. Minun mielestäni tämä ei ole asiaan kuuluva. Te olette todellinen eurooppalainen. Meillä on samat oikeudet Euroopan unionissa, joten voisitteko aika lyhyesti tästä vähän kertoa niin, että tiedämme, missä mennään. Muutkin kollegat käsittääkseni ovat kiinnostuneita tästä. Ennen lomia tämä tiedonanto herätti suurta närkästystä Bulgariassa. Hyvä kollega. Bulgariassakin Grassiakin on tätä asiaa yritetty selvittää. Kollegat sinä olet mukana ja ovat me, me olleet minunkin äh, yhteydessä. Että haluatte, jos haluatte tietää minun kantani, voitte hyvinkin äh, sitten perättyä vaikka parlamentissa viime viikolla pitämääni niin puheeseen. Ja ole, ole siinä sitten äh, maininnut äh, kantani, joka eroaa parlamentin virallisesta näkemyksestä. Sen, tätä edelsi pitkähkö haastattelu jossa minua äh, vasta hyökättiin ja, ja pidettiin sitten nimenomaan, pistettiin lujille Englannin nykyhallituksen taholta. Ja siinä sitten totesin, että tällaista syrjintää ja diskriminaatio ei voi olla. Äh, siellä olen pärjännyt parlamentissa asianmukaisten äh, sääntöjen mukaan pitänyt niin kiinni vapaudesta ja tällaista joustavuudesta, mutta olen myös katsonut aina, että, että silloin sitten, jos sitä käytetään pienimmässäkään väärin, väärin eh, tässä on muistakin maista kuin Bulgarista ja Romaniasta kyse, vai kaikista maista, jotka ylipäätänsä eh, jotka siihen syyllistyvät, niin, niin sitten sitä ei voida eh, suvaita missään tapauksessa, mutta täytyy olla tietysti sitten mahdollisuus aina, että joku, jossa jäsenmaassa on käyttänyt väärin näitä sosiaalietuuksia ja sitä yrittää sitä samaa toisessa maassa, samaa temppua, niin sen jälkimmäisen maan on sitten tietysti hyvä saada tietää, että moista käpää, kähmintää on ollut jo olemassa. Ja silloin kun henkilö on useamman kerran tätä, tähän väärinkäytökseen ja väärinkäytösyritykseen se täytyy olla sitten jonkinnäköistä valmiutta mm, puuttua siihen. On sitten kysymys sitten Saksassa tai jostain muussa maassa. Et täytyy käyttää sitten Eurooppa-oikeutta siinä vaiheessa, kun paikallinen oikeuskäytäntö ei tähän enää kykene puuttumaan. Sen vuoksi olen pyytynyt, pyrkinyt vahvistamaan tätä avokätisyyttä sen, sen tarjolla oloa. Aikoina niin olin mukana tässä lain valmistelussa, ja se on ollut voimassa 2004 vuodesta asti. Ja siinä sanottiin, että jos kerrottu, kerrottu milloin sitten henkilöllä on oikeus lähteä toiseen maahan, milloin sitten henkilöllä on, on sitten oikeus myöskin näitä, näitä sosiaalietuuksia hyväkseen käyttää sitten suhte, suhteellisesti vapaa avokätisesti, niin kuin tai sanoa, ilman sen kummempia kommervenkkejä, mutta nyt sitten britti kanta on mm, täysin verheellinen, virheellinen. Tämä on, tämä on yhtä läinen oikeus kaikille tasapuolisesti, ei siinä voi ruveta ketään syyt, suut, syyttämään eikä sormella osoittamaan. Äh, Romania ministeri on sama, samanlaisen kommentin ja sitten on vetänyt pois omat syytöksensä minua kohtaan. Oli tässä TV. Haluan tässä siteerata, mitä Syrjäsen Saitongissa kerrotaan, jossa on, pyritään, halutaan estää tällaiset moninkertaiset toistuvat väärinkäytökset – ja tämä johtaa sop- Bulgarian ja Romanian yhteiskunnallisista sosiaalista ongelmista. Silloin sieltä sitten hakeudutaan Saksan järjestelmään piiriin. Tässä kytke, kytketään nämä tapahtumat nimenomaan Bulgarian ja Romanian, mutta minusta selityksenne oli nyt aika vedenpitävä ja toivottavasti nyt sitten tilanne siltä osin rauhoittuu. Lukekaapa koko mm, haastattelun, se voidaan panna vaikka jakeluun, jos halutaan. Niin huomataan, mitä, mistä on kysymys. Sieltä on nyt nostettu yksi virke asiayhteydestään. Ja siitä tämä asia nyt sitten levisi käsiin. Tätä on tarkoitettu tämän ää, ää, Eh, joustavuuden ja vakatisyyden tueksi ja, ja käytön vapauden, mutta sinne että kuitenkin sitten sellaiset, jotka eivät, eivät näitä halua ymmärtää oikealla tavalla, niin eh, katsovat mitä sitten katsovat. Mutta tietysti kritiikki on paikallaan, jos jotain kirjoituksia on luettu ja sitten, sitten sitä värkistyksiä on ö, eh, il, ilmennyt. Aina pientä syrjintää nyt toki pitää suvaita ja pitää ollakin, että pysyy mieli virkeänä. No niin, sitten puheenjohtajan ilmoitukset torstaisessa eh, istuksessa oltiin jo eh, Ukrainasta on tekemä, laatiman tiedotteen. Eh, puhemies on sen allekirjoittanut. Nämä lainsat maat meistä päätti menettelytapaan myöskin siellä osalta perustuslain vastaisia. Näistä kaikista ponnista, ponnista huolimista on näitä asetuksia sitten saadettu. Se on yhä vaikeammaksi sitten tullut käynyt, äh, rakentavaa äh, vuoropuhelua alkaa käydä. Tänään äh, puhe, presidentti siellä on opposition kanssa, oppositio on kutsunut tällaiseen seminaariin. Ja toivottavasti siellä nyt ei tässä u- uudestaan ole kyse jostain jampeluusta, ensin allekirjoitetaan ja, siis, äh, ja sitten, äh, sitten aletaan sitä vitkutella. Tässä Janukovicin uskottavuus on kyllä aika, mois, aika koitteella. Ei ainakaan nyt ole mikään hyvä, hyvä alkusoitto meidän matkallemme ollenkaan, joka tuossa ko- kohta edessä on. Mut kuitenkin siinä mielessä tulee tällainen kerran ö, äh, tilaisuus keskustella näiden osapuolten kanssa, opposition kanssa ja neuvostonkin johtopäätöksissä, päätelmissä nimenomaan näistä oli puhe ja vetottiin Ukrainan päättäjiin, että se sitten vetäisivät pois nämä tuoreimmat lakiehdotuksensa kolmannekseen. Sitten kolmas, osa, kolmas kohta pöytää esityslistasta pöytäkirja Isolino Pino. Onko vastalauseita? Hyvä, ei ole, ovat hyväksyttyjä. Ja sitten pääsemme varsinaiseen päivän tekstiin. Doris Pak siirt vie meidät Bosnia-Herzegovinaan. Puheenjohtaja. Tämä on, olisi tämän, tämän päivän kohta. Voisin sitten siinä yhteydessä todeta, että Sanotaan, että bosnialaiset poliitikot ovat kaikki yhtä mieltä ja europolitiikka etenee hienosti, mutta valitettavasti näin ei ole asia. Mutta valitettavasti me olemme nyt samalla tasolla kuin olimme viime vuonna ja edellisenäkin, miss, mitään edistystä ei ole tapahtunut. Eh, eh, odotin, että tämä, olen lykännyt tätä kertomusta tähän vuoteen asti, koska Kuitenkin toivoin viimeiseen asti, että siellä olisi jonkinlaista edistystä tapahtuneen Sadie Finchin tuomiosta olisi saatu sitten täytäntöönpano määräykset ja täytäntöönpano kaikin tavoin reilaan, että ihmisiä sitten samalla arvosti käsiteltäisiin, mutta kohdalta ei näinpä ei ole nyt sitten käynyt. Me olemme viime viikkojen ja kuukausien aikana tätä puineet ihan todenneet, että, että Euroopan komissio on lopultakin nyt sitten oikeasti käyttänyt aikaa ja energiaa saadakseen nämä ö, ö, poliittiset osapuolet ja toimijat ö, ö, samanmielisiksi. Kymmeniä tunteja, pitkiä päiviä on tehty puolelle puoli vuorokautta putkeenkin yritetty selvitellä näitä mahdollisia ristiriitoja tai näitä ristiriitoja, että saataisiin sitten mahdollinen kompromissi syntymään. Mutta kun näitä muutosta nyt ei tapahtu, eikä sitä ole ilman, Silloin seuraavat vaalit osoittautuvat hyvinkin mutkikkaiksi ja haastaviksi, ja niiden tunnustaminenkin alkaa sitten olla vaakalaudalla. maassa on valtavia ongelmia. Ja sitten tässä on tämä tunnettu oikeusjuttu ja siitä annettu tuomio, joka olisi voitu ratkaista kaikkien osapuolten mieliksi jo aikaa ja sitten, mutta näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Bosnia Herzegovina kansa haluaa Euroopan unionin. He haluaisivat, että, että poliitikot toimisivat sillä tavoin, että me voisimme tätä, tällä tiellä edetä, mutta ongelmana nyt on se, että ovat itse valinneet sellaisia päättäjiä, jotka ovat ihan toista mieltä asiasta. Tämä on tämä perusongelma, mutta muitakin ongelmia on tuomioistuinlaitoksessakin. On. Me emme nyt lähde näitä kaikkia nyt yksityiskohtaisesti puimaan, mutta jos ajatellaan vaikkapa järjestäytynyttä äh, rikollisuutta, siellä on otettu taka-askelia ja on me, äh, kaikki uudistustarpeita ja toiminnallisia tarpeita lahjonnan korruption kitkemiseksi kautta linjan. Se politiikan, mm, liike-elämän ähm, tiedotusvälineiden välillä on tällaista, tällaisia epäpyhiä alliansseja koko, joukon, koko joukko. Ja pitäisi saada nyt sitten taotuksi ihmisten päähän, että, että tarvitaan asianmukaisia tiukkoja toimenpiteitä sitten näiden ö, ongelmien poistamiseksi. Esimerkiksi toimittajat ovat aikamoisessa ahdingossa, vapaa tiedon välikys on suurissa vaikeuksissa. Koulutuksen koulutuksen osalta olen aika surullinen, koska meidän Euroopan unionin ohjelmamme, jotka siellä on sitten perustettu maan auttamiseksi, eikä niitä siis voi ottaa käyttöön, koska maa, sai, maa ei yksinkertaisesti ole siinä sillä tolalla, että se niitä pystyisi toteuttamaan. Ja se taas sitten etännyttää maanta maan toiveita EU-jäsenyystä. Ajatellaan, että Erasmus-ohjelmaa on yritetty sinne levittää, mutta niin, että saataisiin nuoret mukaan. Talouden osalta ongelmana on se, että kukapa sitten sinne moiseen maahan haluaisi investoida. Ei siellä ole yhdenmukaista. Maa on pieni, mutta se taloudelliset toimintaedellytykset ovat hyvinkin sirpaleiset ja epätasapainoiset ja arvoisetkin siltäkin osin tarvit, maa tarvitsee hyvää tukea, mutta naapurussuhteet sitä vastoin ovat aika hyvin kehittyneet siitä ja nokan koputtamista Kroatian ja Bosnian Bosnian herzegovinan välillä on saatu ratkaistuksi useitakin naapurussuhteita hiertäneitä ongelmia. Samoin ne, äh, ne, äh, äh, suhteet Serb, Serbian republikaan tehtäisiin selväksi, että se on osa tätä maata eikä mikään oma itsenäinen autonominen alueensa sinällään. Sekin eh, me en missäänkään artiklassa ole, ole vaatinut, että sen tyyppisiä vaatimuksia tehnyt, että, että, että kaikki nyt sitten pyheitettäisiin kehään. Voidaan tietysti hyväksyä sitten nämä kansan osien erimielisyydet, jos he vielä edes ymmärtäisivät, että he ovat, vaikka ovatkin kaksi erillistä etnistä ryhmää kuitenkin muodostavat yhden yhtenäisen kansakunnan, ja sitä kautta sitten pääsisivät etenepäin. Ja näin sitten kansallisella pääsillä valtion tasolla voisivat sitten luoda yhteisiä instituutioita, yhteinen, yhteisen tuomioistuinlaitoksen ja yli korkeamman oikeuden esimerkiksi, niin se nyt sitten jo olisi pitkä askel eteenpäin, mitä rakenteeseen tulee se heti tässä viime keskustelun aluksi totesi, että tämä federaatio-idea on mennyt jo niin eh, sellaisen jamaan, ei se toimi. 1996 Washingtonissa kehitettiin ja Daytonassa hyväksyttiin siinä hyväksyttiin tällainen kantonirakenne, jossa, jossa, johon sitten olisi, kuuluisivat alueella olevat kunnat, ja, mutta se ei toimi. Sellainen ei toimi liittovaltiossa on kymmenen pääministeriä, kymmenen opetusministeriä, puhumat, sitten vielä liittovaltion oma eh, eh, koulutusmin, opetusministeri. Miten, miten poliitikot tässä tilanteessa voivat sitten toimia? Koko Bosnia-Herzegovinan hallintoa täytyy, hallintoa täytyy keventää ja ö, eh, virtaviivaistaa ja aika ihmisten työntekijöiden määrää virkamieskuntaa tulee vähentää, koska ei siellä ole ihmisillä mahdollista työtä tehdä näissä, näillä vakansseilla. Tämä on, tämä ei ole mistään paperilla kirjattuna, mutta sen, sen aisti ja huomaa sitten siellä maassa liikkuessaan ja asuessaan. Monet, osa, monet kollegat ovat tehneet olleet yhteistyöhaluisia ja ehdottaneet lukuisia muutosehdotuksia. Niiden perusteella on työstetty 16 kompromissia, muutamia vähän, vähän sen osaltakin, sen, sen vähän pidemmälläkin menevästä, mitä itse olin halunnut, halunnut sinne. Republika äh, Serbskan osalta on, on omat äh, Kommentissa Se on osa historiaa ja arkitodellisuutta. Olemme hyväksyneet tämä Janovicin tapauksen ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen perusteella. Se on tärkeää, kun se on tällainen ennakkotapaus sotarikosten jatkokäsittelyn osalta, mutta kuitenkin ongelmana on näiden kadoksissa, kadoksiin jääneiden osalta pako, pakolaistatuksen myöntämisessä on pulmaa kaikille. Sitä ei välttämättä ole syytäkään antaa, mutta paljon on siinäkin auki. Olen vuosikausta, vuosikausia tolkuttanut sitä, että, että, että siellä on eh, eh, eh, vielä tällaista suurta epäilyksiä, suurta vasta hakoisuutta ihmisille tulla ja toisille alueille eivät pääse ollenkaan muuttamaan takaisin. Sieltä ei ole vesijohtoja eikä mitään muutakaan peruspalveluja. Tämä varmaan tästä mietinnöstä kaikki aika hyvin ilmenee. Kollegat eivät missään muodossa ole vastustaneet tätä, sellainen tunne minulle. Tätä ainakaan heikentynyt, vaan ovat pyrkineet vahvistamaan sitä ja täydentämään Eh, toisin kuin edellisen kerran. Me olemme kaikki yhdessä joutuneet todeta, että, että tämä on eh, perustus, perustuslain eh, ja sitten tämän teidän Finchin tapauksen ratkaisemen korruptio, tiedotusvälineet, opetuskoulutustoimi ja sitten tällä yhdenmukaisen liiketoimintaympäristön luomisen Suomen on yksi tärkeimmistä mitään mm, naapurisuhdeongelmia ei ole oikeastaan. Mutta esimerkiksi Kosovosta, Kosovosta ei lasketa ihmisiä sitten Bosniaan takaisin, vaikka se ovat kyenneet osoittamaan sukujuurensa olevansa, mutta se ei ole Bosnia-Herzegovina asia, vaan sitten Kosovon toivottavasti sielläkin sitten tämä ongelma, oma saadaan pois päiväjärjestyksestä. Haluan nyt sitten kauniiksi lopuksi sanoa vakavasti todeta, että tässä on muut, omiakin muutoksia niin tehneet, tehnyt omaan tekstiini, jota on tuettu. Ja siinä vedotaan sitten Euroopan unionin valtioiden hallitukseen ja ulkoministeriöön, että olisivat enemmän läsnä Bosnia-Herzegovinassa, osattavat kiinnostusta enemmän enemmässä määrin. Ei riitä, että siellä komission virkamiehet pyörivät, vaan äh, kaikki tekevät hyvää työtään, mutta sitten se aina heti, kun joku pääministeri tai joku, joku mikä tahansa sitten valtion johtava päättäjä, mistä tahansa käy siellä tai puhuu siitä, niin siinä on jo huomattavasti sitten, äh, äh, korkean, suurempi paino, ja siinä voidaan sitten saadaan kenties sitten sikäläisetkin päätteet näkemään asiat toisin. että ei sitten tule sellainen tunne, että siellä meidät on kokonaan unohdettu, koska tämä on venynyt ja vanunut äh, tämä Eurooppa-yhteistyö. Ja täytyy miettiä kai koko äh, Euroopan historiaa, miettiä, että nyt, nyt, nyt, nyt riittää, että nyt, nyt on, nyt on suu, aika siirtyä eteenpäin Tämä on minun suuri toiveeni. Toivottavasti kompromissit menevät hyvin läpi niin, että saamme sitten sen äänestyksen huomenna sujuvasti hoidetuksi. Wir haben jetzt... Tässä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Tässä on vielä pari muutakin mietintöä sitten edessä vielä, muistettakoon. No yhdeksän, yhdeksän niitä jo kollegat mietti, miettikö näin, että onko puheenvuoron käyttäminen todella välttämätöntä. Muussa tapauksessa eh, joudumme aikapulaan. Ja jos minuutin pätkät suodaan jokaiselle, niin eiköhän tämä tästä hoidu. Öö, jos ole puolitoista hän on siellä eh, avustajainen niin suurpiirteisemmin. Anna Gomes. Good, the puhun Vakoltsin varjoesittelijämme kanssa puolesta. Hän ei päässyt tänään paikalle ja pahoittelee sitä. Edistyskertomukseen liittyen olemme havainneet, että suurta edistystä Bosnia Herzegovinassa vuonna 2013 ei ole tapahtunut. Tämä ei ole uutta maa on nyt jäljessä alueen naapurimaihin verrattuna lähentymisessä Euroopan unioniin. Ryhmämme on sitä mieltä, että Bosnia-Herzegovinan Euroopan unionin assosiaatioprosessiin täytyy tulla prioriteettikysymykseksi Euroopan unionille, sillä kyseessä on Länsi-Balkanin hyvinvoinnille erittäin tärkeä asia. Emmekä me ymmärrä tämän vuoksi ja haluaisimme kysyä esittelijä Rouva Pakilta, miksi esittelijä suhtautuu negatiivisesti tarkistukseemme numero kuusi, joka korostaa sitä, että Euroopan unionin jäsenyyden päämäärän tulisi olla sellainen, että Bosnia-Herzegovina on yksi yhtenäinen maa. Ja tämä on siis päämäärä, johon kaikkien tulisi sitoutua mielestämme. Olemme myöskin sitä mieltä, että jatkuva sitoumus sekä Euroopan unionin edustajien että Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerien taholta olisi suotavaa. Perustuslain uudistukseen liittyen toteamme, että vuoden 2014 vaalit etenevät lähestyvät nopeasti ja nyt Bosnia-Herzegovinan tulisi edetä nopeammin ja tehdä vaalilainsäädännössä tarvittavia muutoksia, jotta vaalit voidaan järjestää kunnolla. Perustuslailliset uudistukset ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin muuttaa Bosnia-Herzegovina todelliseksi toimivaksi valtioksi. Tämä pitäisi olla ehdoton prioriteetti kaikille johtajille maassa. Sitten korruptiovastaisen taistelun liittyen tämän tulee ottaa mukaan esityslistallemme ja tarkistus 72 ja suullinen tarkistus 3 ovat tervetulleita. Ne korostavat sitä, että korruption vastainen taistelu on Euroopan unionille erittäin tärkeä Bosnia-Herzegovinassa ja että Euroopan unionin valtuuskunta paikalla kiinnittää siihen huomiota. Yhteenvetona mielestämme olemme onnistuneet laatimaan mietinnön, joka osoittaa sitä, että integraatioprosessiin ollaan erittäin sitoutuneita, mutta me odotamme kuitenkin, että Bosnia-Herzegovinan johtajat tuottavat tulosta, eivät meille, mutta kansalaistensa eduksi. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chair. Cornelissen. Cornelison. Kiitoksia. Puheenjohtaja Cornelissen, nimeni äänetään Cornelissen. Kiitoksia Rova Pakille varsin tasapainoisesta mietinnöstä. Vähän masentavahan tämä on, mutta tilanne on sellainen. Olin hyvin pahoillani kompromissikokouksessa mutta se ei kuulu tapoihin. Niin uh, most of them anyway. Pahoillani tästä äänestyksestä, kyllä kollegat varmaankin ymmärtävät. Olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä Pak juuri sanoi. Todella edistyksestä puuttuu kyseisessä maassa. Poliitikkojen pitäisi päästä eroon ahtaasta oman edun tavoittelusta ja katsoa ihmisten ja maan tulevaisuutta. Kompromissi kaksi todella sanottaa tämän ajatuksen hyvin ja se on hyvin tasapainossa kompromissi kolme kanssa, jossa myös pyydetään kansainvälistä yhteisöä toimimaan emme enemmän huomiota tähän tilanteeseen. Joskus vaikuttaa siltä, että kun on paljon kiireellisiä, kiireellisiä asioita, niin Bosnia-Herzegovina jää vähän lapsipuolen asemaan sitten kompromissi 7 ja 11 Täällä sanotaan, että jotta voidaan taata kaikille yleisen lähetysten lähetysten kanssa missä olevien kanssa. Tämä ei ole mielestämme aivan yhteensopiva muiden asioiden kanssa. Mielestämme romanien pitäisi myös voida hyödyntää julkista radio- ja tv-toimintaa. Sitten SD kompromissista tietenkin korruption, torju, korruption torjunta on erittäin tärkeä ja se on käsiteltävä e, jonkinlaisena prioriteettina. Suullisessa tarkistuksessa todetaan, että sen pitäisi olla ehdoton prioriteetti. No, täällä on muutamia asioita, jotka estävät sen, että se olisi ehdoton prioriteetti. Jos voitaisiin poistaa tämä sana absoluuttinen, niin sitten voimme tätä tukea, mutta muussa tapauksessa meillä on tämän kanssa ongelma. Mr. Kukan Vilma on a good example. One minute. No niin, siinä oli hyvä esimerkki puolitoista minuuttia. Kukaan tämä hyvä mietintö, tasapainoinen mietintö, vastaa erittäin hyvin maan tilannetta. Se vaalilainsäädäntö on tärkeää saada kuntoon, kuten Rova Komeskin tota- totesi lokakuu 2014 on jo kulman takana ja sitä silmällä pitäen pitäisi olla määrästöön kunnossa. Tässä selviää hyvin, että poliittinen eliitti, ei maan tavallinen kansa, kansalainen, joka on vastuussa näistä maan hankaluuksista. Koordinointimekanismi on erittäin tärkeä. Koordin, Bosnia-Herzegovina pitäisi yhdellä äänellä kyetä neuvotteluissa puhumaan. Kansalaisyhteiskuntaa on vahvistettava, se on erittäin tärkeä. Äh, Banja Lukassa, äh, äh, Republika Serbskassa on, on jotenkin väärä hälytys sieltä. Siellä olen itsekin käyneenä todennut, että käynyt selostamassa, mutta on väärin siellä uskoa, että maa siirtyisi enemmän keskusjohdon suuntaan, vaan siinä vaan perään kuulutetaan enemmän toimivuutta ja toiminnallisuutta. 25 seconds. Hieno juttu, minuutti 25 teilläkin hyvin ho- hoidettu. Herra seuraava puhuja. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Bosnia-Herzegovina on todellakin jumiutuneessa tilanteessa – ja syy tälle eivät ole bosnialaiset serbit eivätkä kroatit, kuten kuulimme, eikä Bosnia-Herzegovinan kansa. Tälle on kaksi syytä. Separatismi toisaalta ja toisaalta vallan keskittäminen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kollegamme Doris Pack tarkistuksessa 19 korostaa kuinka tärkeää on tuoda esiin eurooppalaisen tien edistämistä. Olen sekä julkisesti että omissa tarkistuksissani sanonut, että tällainen federalismi on erittäin tärkeä asia Bosnia-Herzegovinalle. Kuten kollega Pak, olen saanut kritiikkiä molemmilta puolilta sekä Glasorsken puolelta että mediasta ja tietyistä radikaaleista federaation medioista, jotka huolehtivat kaikenlaista asioista paitsi Bosnia-Herzegovinan etenemisestä kohti Euroopan unionia. Ja tämä on kuitenkin avainkysymys. Meidän täytyy löytää yhteinen politiikka. Yhteinen politiikka Bosnia-Herzegovinalle ja uskoakseni tarkistukset tuovat esiin sitä, mikä minulle on tärkeää, nimittäin federalismi, Kompromissi, tarkistus 12. Ei tässä pitäisi puhua mistään segregaatiosta, erottelusta. Alkutekstissä tämä asia on selitetty paremmin. Kokonaisuudessaan me korostamme nyt Bosnia-Herzegovinan etenemistä. Se on mahdollista vain federalistisin toimin. Nämä hyökkäykset vain korostavat sitä, ettei maa ole vielä eurooppalaisella tasolla. Kiitoksia. Mr. Pikula. Hvala predsjedniče. Uz pohvale izvjestiteljice gospođi Pak na predano... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Nämä yleiset puitteet, jossa vuoden 2013 oli voitu pitää, oli hyvät varsin myönteiset. Naapurimaa Kroatia tuli Euroopan unionin jäseneksi ja, ja se jakaa tuhat kilometriä ulkorajaa Bosnia-Herzegovian kanssa ja siitä on nyt tullut Euroopan unionin ulkoraja. Naapuruuskysymys menee pidemmällekin kuin ulkorajakysymys. Sen pitää olla innoite, mutta se on myös suojeltava on pitkään keskusteltu neuvost- laajentumisneuvotteluista Fyyden kanssa ja keskitytty tarvittaviin muutoksiin. tämä valtio on nyt joutunut vähän marginaaliin ja joutunut maksamaan laskut, vaikka odotukset ovat kuitenkin suuria. Maa on nyt lukkotilanteessa sisäisen politiikan kanssa on muistutettava Bosnia ja politiikkaa ja siitä, että niiden on ryhdyttävä tekemään tiukasti työtä vilpittömällä tavalla omien kansalaisten edun nimissä. Thank you, President. First of all, I would like Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Pakia hyvin tasapainoisesta, realistisesta ja ystävällisestä mietinnöstä. on ystävällinen. on tärkeää, että, tu- että tuetaan tätä maata niin, että sitten tulee tavanomainen toimiva maa. Tämä mietintö on, on perustettu Dayton sopimukselle, mutta Dayton sopimus ei ole mikään pohja maan uudistukselle, vaan tarvitaan toisenlainen peruston, niin kuin mietinnössä toistetaan. En usko, että kukaan täällä haluaisi ehdottaa sitä, että täällä ehdotettaisiin, minkälainen federaatiovaltio Bosnia-Herzegovinalaisten olisi syytä perustaa. Se on heidän asiansa. Heidän olisi tehtävä sitä koskeva päätös, eikä meidän, mutta heidän pitäisi tehdä päätös, joka koskee sitä, että olisi yksi maa näyttäisi se sitten miltä tahansa. Täällä on satoja ongelmia, satoja ministeriä, erilaisia asenteita ja poliittinen eliitti, joka ei hyväksy kompromissia tapana toimia. Tarvittaisiin konsensusta Euroopan osalta, mutta sitten tehdä kompromisseja kaikissa muissa asioissa. Täällä on yksi osa mietintöä, josta en ole yhtä mieltä. Miten se ehdotetaan, että yksityistämistä pitäisi nopeuttaa maassa? Minä en usko, että he tarvitsevat sitä. Heillä on kyllä tarpeeksi ongelmia ilman yksityistämistäkin tällä hetkellä. Siellä on korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa, kaikenlaista ja ongelmia naapureiden kanssa. Eivät he tarvitse enää ylimääräisiä ongelmia koskien yksityistämistä. Kiitoksia. Edustaja Kavan puheenjohtaja ihan lyhyesti. Haluan onnitella pakkia erinomaisesta mietinnöstä. Sen takana on laaja enemmistö. Pari lyhyttä kommentteja. Ensinnäkin tässä on nyt jouduttu todistamaan maanjohtajien kykenemättömyys päästä yhteis ymmärryksy. Yhdistyneen Bosnian tavoitteesta ei pidä minusta luopua. Ja edustaja Kukanin kanssa olen ihan yhtä mieltä. Minun mielestäni pitää erittäin voimaperäisesti peräänkuuluttaa perustuslakiuudistusta ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja päätteen suhteita kansalaissuhteisiin. Jos ei siellä ole tällaista yleistä puhtia tavoitella tätä eurooppalaisuutta, se jää saavuttamatta. Hvala lijepa predsjedniče Brok. Hvala lijepa našoj... Kiitoksia puheenjohtaja Brock, kiitoksia kollegallemme ja esittelijä Pakille tästä mietinnöstä. Se korostaa Bosnia-Herzegovinan etenemistä tiellään kohti Euroopan unionia. Tämä on ehkä henkilökohtainen kanta, mutta uskoakseni kaikki kroatti jäsenet parlamentissa uusina jäsenen ovat samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä historiallisia epäoikeudenmukaisuuksia tässä vahvistaa siis sitä, että Bosnia-Herzegovina olisi viimeinen tiellä kohti Euroopan unionia. Monia vuosia kansainvälisen sopimuksen jälkeen tämä assosiaatio ei vieläkään ole päässyt eteenpäin. Mielestäni meidän tulisi tarkastella tilannetta niin, että voisimme taata oikeudet ja perustuslailliset oikeudet kroateillekin Bosnia-Herzegovinassa. He myöskin ovat kansalaisia. Minua harmittaa myöskin se, että erittäin suuri osa IPA-tuesta on nyt jäädytetty, tuosta joka oli suunnattu Bosnia-Herzegovinalle. Tämä on valitettavaa tietyllä tavalla. Nyt Euroopan unioni ei ö, ähm, ole saanut Bosnia-Herzegovinaa tukemaan tätä edistymistä meidän täytyy ottaa Bosnia-Herzegovinan eh, tilanteessa eh, federalistinen taso huomioon. Mielestäni tämä vakaus- ja assosiaatiosopimus on tilanteessa, jossa Euroopan unionin ulkopolitiikka, eh, sen tulee ottaa huomioon käsittelyssä olevat asiat, kahdenvälisen kaupan tukeminen, assosiaatio- ja vakaussopimus ja niin edespäin. Bosnia ja Herzegovina täytyy parantaa myöskin esimerkiksi teollisuuden ympäristönormeja. Ne tekevät elämän hankalammaksi myöskin Kroatiassa ja Bosnia ja Herzegovinassa. Kiitoksia, edustaja Fagon. Predsedujoči, um, čestitke seveda tudi poročevalki. In tudi jaz sem zelo razočarana nad dejstvom, nad petkovega sestanka v sarajevu skrbi me to da politični voditelji očitno ne zmorajo sami doseči rešitve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 Kiitoksia puheenjohtaja. Ihmiset kritisoivat yhä poliitikkoja, mutta minä eh, pohdin sitä, onko Bosnia ja Herzegovina sellainen demokratia, joka valitsee eh, kansan edustajia. Selkeästi ihmiset äänestävät ja valitsevat henkilöitä, jotka itse valitsevat, ja jos nämä johtajat ovat hankali, niin se on Bosnia ja Herzegovinan kansan demokraattinen valinta. Huolimatta eh, Doris Pakin ponnistuksista ja sitoumuksesta tähän asiaan, minä olen aina ollut hiukan skeptinen sen suhteen, että valtavaa menestystä saataisiin aikaan. Minä olen sitä mieltä, että olisi hienoa, jos olisin ollut väärässä, mutta kun otetaan huomioon, kuinka paljon vihamielisyyttä sisällissodan jälkeen on ollut olemassa, tämä maa on erittäin haastava. On vaikea valaa siitä yksi valtio. Kyseessä on federaatio. Se tulee aina sellainen olemaankin. Ja tämä on hyvin hajautettu valtio, ehkä hiukan Belgian tyylinen valtio. Se, että Sarajevossa olisi vahva hallitus, ei suoraan sanottua mielestäni tule eri ryhmien valtasuhteiden mukaan toimimaan. Mutta huolimatta kaikesta tästä minun ryhmäni tukee mietintöä, me tuemme kompromissitarkistuksia. Ja luonnollisesti tuemme myöskin Bosnia-Herzegovinaa tulevana ehdokasmaana. maana olisi hienoa, että minun elin aikana niin siitä voisi tulla ehdokas maa. En valtavia odotuksia pidä vallalla, sillä haasteita paljon on olemassa, mutta voimme tietenkin elää toivossa. Guen edustajia käytti puheenvuoron, en näe nyt mihin kappaleeseen hän itse asiassa viittasi, mutta jos nyt yksityistämistä täällä on pyydetty, mielestäni voisi olla hyvä eikä huono asia. Doris voi ehkä selventää tätä. Muutoin tässähän katetaan pääkysymykset, korruptiovastainen taistelu, järjestäytynyt rikollisuus, vähemmistöjen oikeuksien suojelu, niin edespäin. Se, että koko maa saataisiin odotusten tasalle, mutta meillä on kyllä paljon tässä vielä työtä tehtävänä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme pitkälti yhtä mieltä esittelin analyysistä koskien bosnia herzegovina poliittista tilannetta, mukaan lukien sen tilanne EUn agendalla ja vuonna 2013 on äh, tavoitteet korkean tason neuvotteluissa äh, liittymisen tiekartassa. Tämä on mietinnössä hyvin esille ja siitä on ollut myös keskusteluissa mukana koskien tätä koordinaatio- ja täytäntävänä mekanismia ja väliaikaista sopimusta äh, liittyen Kroatian liikkymiseen. Kuten tiedätte, harjoitus on vielä meneillään ja poliittiset johtajat ja komissiot ovat jälleen viit- viettäneet yhden yön ilman kunnollisia tuloksia. Edelleenkin tuemme tätä helpottamisprosessia. Mielestäni tämä on erityisen merkittävä siksi, että siinä tuodaan selvästi esille Euroopan parlamentin huolet, joista komission yhtä mieltä koskien Bosnia-Herzegovinan kumppaneita. Ja tässä mielessä kompromissi numero kolme, jossa pyydetään, että jatketaan Euroopan toimielinten sitoutumista ja kansainvälisen yhteisön sitoutumista on mielestäni erittäin hyvä lisäys. Sitten IPAsta e, liittymistä valmistelusta välineestä juuri ennen joulua hyväksyttiin e, tämä 40 e, miljoonan aputtu paketti koskien romaneja ja oikeutta, mutta se on tietenkin vähemmän mitä aikaisemmin, mutta tärkeä asia on myös IPA 2. Meillä ei edellekään ole kunnollista pohjaa, erityisesti kun ajatellaan koordinaatiota kumppaneiden taholta niin, että voidaan todella avata dialogia ja valmistella IPA 2. Tällainen jäsennelty vuoropuhelu on tärkeää, se oli, tarjoa mahdollisuuden keskustella siitä, kuinka voidaan tuen täytäntöönpanosta keskustella Bosnia-Herzegovinasta. Ja nur ganz kurz, es ist Frau Gomes. Ihan äh, lyhyesti, äh, äh, Gomes ei ole enää paikalla, että voisitte välittää tiedot hänelle, että, että minä tätä sisältöä torju ollenkaan koska toistaa sen, mitä minä omassa ensimmäisessä muutosehdotuksessani esitän. Minä itse todennan, että minä muutan omaa kohtaani A ja siinä todetaan, että EU on jatkossakin sitoutunut maan jäsenyys, jäsenyysnäkymiin. Ja, ja se on sanonut nyt sitten, että EU voi hyvin voimakkaasti e, haluaa e, maan e, itsemääräämisoikeuden vahvistuvan ja sen, sen tulevaisuudessa sitten hake, hakevan jäsenyyttä. Boskothan sanoo paljon vaisummin tämän saman asian. Ja omassa muutosehdotuksessaan viittaa Serbian ja Kosovoon. Minusta sellaiset asiat on syytä jättää pois, käsitellä Bosniaa sellaisena kuin se on, eikä sinne sinne mitään muita, muita hörhöjä, sit, hörhelöitä ottaa tähän mukaan. Minä en tee vastusta tässä yhtään, vaan, tämä voimakkaasti itse suvereeni ja yhtenäinen maa, sovereign and united. Sitä minä vaan tässä haluaisin nyt vielä muistuttaa. Äh, no niin. Sitten esityslistalla eteenpäin seuraavaan kohtaan. Numero viisi. Oh, Richard Howard. Ja hyvä, Makedonia. Firstly, President, I forgive you saying that Mrs. Aivan aluksi äh, Doris Pack varmaankin oli jonkinlainen tähti, mutta teiltä meni nyt ohi se, että minäkin olen paikalla. Mehän olemme hyviä kollegoja länsi valkanin alueella. En koskaan kilpaile teidän huomiostanne hänen kanssaan. Tämä on varmaankin aivan totta. Nyt voimme siis siirtyä minun maani asioihin, kuten viime vuonna ehdotan horisontaalista tarkistusta niin, että meillä olisi ää, äh, otsikossa entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia yhden kerran, sitten tekstissä yksi kerta viittaus Makedoniaan. Tämä on YK tuomioistuimen ja meidän viime vuotisen päätöksemme ja Eurooppa-neuvoston päätöksen kanssa äh, samoilla linjoilla. Ja sitten tässä tekstissä muutoin me emme ryhdy ratkomaan tätä poliittista kinaa nimestä. Tätä minä ehdotin viime vuonna ehdottanut samaa. Kompromissi kaksi käsittelee Kreikan puheenjohtajuuskautta. Monet kollegat ovat samaa mieltä tästä. Vedotaan siis Kreikkaan, jotta he auttaisivat edistyksen aikaansaamiseksi. Edustaja Kirloff, Vulinec tukevat minua tässä ja todetaan, että naapurustosuhteita maiden välillä halutaan tukea ja myöskin se, että eh, kuten edustaja Kovatsov mainitsee kompromississa kolma, kolme tiettyjä jarruttavia tekijöitä on nykyiset eh, edistysprosessit. Mainittu Salavrakos mainitsee hyväksytyssä ähm, kompromissitarkistuksessa, että akiita täytyy toimeenpanna, mutta minun myöskin omassa tarkistuksessani puhutaan siitä, että äh, suuressa määrin maa on Akin kanssa linjoilla nyt liittymisprosessin aikana ollut. Sitten äh, meillä on viittaus hyvän tahtoon kovan äh, tarkistus mainitsee sen, että nimi kysymys pitäisi ennen liittymisneuvotteluja mieluiten ratkaista. Minä tuen tätä ja tukisin herra Fyylen ratkaisua siitä, että asia voitaisiin ähm, ratkaista liittymisneuvotteluiden aloitettua alettua, mutta tässä edustaja Kopa voisin tukea, että olisi hienompi asia, jos ratkaistaisiin ennen näitä neuvottelujen aloittamista. Sitten Janaku ja Pikola ovat äh, tarkistuksessa lisänneet essential tärkeä sanan. Kompromissi viisi liittyen nimiriitaan toivon, että kuten monien vuosien ajan olemme ähm, toimineet, saamme todettua sen, että kahdenvälisillä asioilla ei ole vaikutusta liittymisprosessiin. Olen Kumut Chakosin tarkistusta valmis tukemaan ja pikulan tarkistusta nimi riidassa sanoen, että edistys on erittäin tärkeä ja välttämätöntä. Ja tässä YK on mm, välittäjän ponnistukset tunnustetaan, vaikka olemme kriittisiä. Sitten Kopa ja Kukan todellisen poliittisen tahdon tärkeys tunnustetaan myöskin. Sitten tarkistus kuusi liittyen myöskin tähän samaan asiaan Vulinessa kuin Chakos ovat pyytäneet sitä, että edistystä saataisiin aikaan viivyttelemättä. Ja kuten kreikkalainen kollega, olemme halunneet viitata tässä rikos. kansainvälisen rikostuomioistuimen päätökseen. Haluamme etukäteen selventää, mitä etuja siitä on, että tämä nimikistä saataisiin ratkaistua. Sitten kompromissi seitsemän. Menenkö minä nyt näiden kaikki läpi, hyvä puheenjohtaja, vai valitsenko kaikkein tärkeimmät? Kaikkein tärkeimmät vain. No, ohjelinjoja sitten vain, puheenjohtaja. Kompromissi seitsemän, Bulgarian kanssa saatu edistys, otan Kirilovin, Lubchevan ja Ilchevin ehdotuvan sanamuodon huomioon erityisesti, mitä tulee siihen, että tämä edistys kahden maan välillä tulee saada aikaan hyvissä ajoin. Sitten Komitsafin Kirlovin tarkistus. Minä pohdin heidän tarkistustaan ennen kuin tähän tekstiin lisäsin tämän sanamuodon niin, että saisimme aikaan viime vuoden tekstin kanssa johdonmukaisen ja tekstin. Sitten kompromissitarkistus yhdeksään. Halusin periaatteessa pitäytyä tässä siinä, että keskitymme täysin Etyin ja Odirin suositusten toteuttamiseen – tämän accountability-sanan otin edustaja Salafrakosilta. Sitten riippumaton virkamieskunta, tämä tuli monissa tarkistuksissa tämä sanamuoto, en nyt nimetä niitä kaikkia. Ja sitten tunne, että ollaan jääty jälkeen edustaja Tannokin sanamuodon ja edustaja Vulinetsin sanamuodon valitsin tämän kohdalla nationalismiin liittyen. Voisin tätä hiukan selventää. Tämä sana ei syytä siis maata tai ketään tässä maassa nationalismista. Jos tällaista ihmistä missä tahansa maassa Euroopan unioni olisi aina eri mieltä, nationalismi itsessään on jotakin, mitä voidaan sekoittaa isämaallisuuteen, mikä on taas puolestaan aivan oikea perusteltava tunne. Sitten maininnat eh, kielistä. Tämä on aiheuttanut hyvin paljon eh, pohdintaa maassa itsessään. Koskaan minun puoleltani ei ole ollut mitään aietta poistaa sanaa makedonialainen tästä tekstistä, eh, kun puhutaan kielestä tai historiasta. Tämän olen selventänyt aikaisemmin jo. Tarkistuksessa olen vain korostanut sitä, että eri yhteisöiden olisi tärkeää oppia toinen toistensa kieliä. Kuten tässä edustaja Corneliusen ja kreikkalainen ryhmä ovat maininneet, tämä ei tarkoita sitä, että me vaatisimme kaksi kielistä opetusta kaikille kansalaisille maassa. Tässä vain tarkastellaan asiaa ähm, periaatteen tasolla ja rohkaistaan integroituun koulutukseen, joka on avoin kaikille. Ja mielestäni tämä kompromissi on tasapuolinen ja rakentava ja hyvä tässä suhteessa. Sitten hyvä puheenjohtaja, vapaan median kysymys on kaikkein kuumempia perunoita ja kaikkein vaikeimpia ratkaista uskoakseni. Medialainsäädäntö 26. joulukuuta hyväksyttiin ja viitattuna tähän lainsäädäntöön maan parlamentti vasta viime viikolla ja tällä viikolla on päättämässä asiasta. Ja siksi minä esitän uutta suullista tarkistusta tämän aamun tietojen perusteella. Tässä poistetaan viittaus erityiseen medialakiin ja viitataan medialakeihin yleisesti ottaen, jottei meidän viittauksemme jäisi nyt ajasta jälkeen. Nyt tarkistus sanoo, rohkaistaan viranomaisia turvaamaan Ja tässä medialaki on poistettu ja, ja se on korvattu sanalla medialait, jotta voitaisiin tällaisia tärkeitä uudistuksia toteuttaa vain yhdessä kaikkien maan yhteisöiden kanssa. Uskon, että tämä ei nyt ole ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, joka valiokunnassa oli vallalla. Sitten hyppään muutamien asioiden yli nopeasti. Korruptiovastainen taistelu ja oikeuslaitos olen jakanut tämän kahteen eri kappaleeseen. Yhdessä viitataan moniin Makovain tekemiin tarkistuksiin, sosiaalisiin työllisyyskysymyksiin. Pyrimme ottamaan tämän johdonmukaisella tavalla mukaan tekstiin. Fajonin ja Faanin tarkistusten ajatusten kanssa. Sitten naisten asiat. Tämä on EPP-ryhmän kollegoille ollut mielenkiinnon kohtaina, kun selvätään sitä, kuinka tämä lisääntymislainsäädäntö raskauden keskentysasia ajettiin läpi. En usko, että tässä otetaan kantaa puolesta tai vastaan. Kyseessä on arkaluontoinen kysymys. Tässä viitataan parlamenttiin menettelyyn, mutta EPP-kannan mukaisesti olemme sopineet äänestämme asiasta niin, että tästä asiasta voidaan käsitellä ennen. Tämä asia voidaan käsitellä ennen kompromissitarkistusta ja luonnollisesti sitten kompromissitarkistuksen sanamuoto perustuu tähän äänestykseen ja e EPP voi selkeästi äänestää asiasta, kuten se on halunnut tehdä. Mutta toivon, että että saamme tämän siis tehtyä näin ennen lopullista kompromissitarkistusta. Hyvä puheenjohtaja, tässä mietinnössä oli paljon tarkistuksia ja mielestäni monet niistä olivat erittäin rakentavia. Toivon erityisesti, että kreikkalaiset ja bulgarialaiset kollegat tuntevat, että olen ottanut mukaan ja tukenut monia teidän tarkistuksistanne ilman, että tästä tekstistä olisi tullut perusteettoman keskittynyt naapurustosuhteisiin. Olen toiminut näin ja toivon, että monet teistä tukevat minua loppuäänestyksessä. Paljon kiitoksia. First of all, the list is... No niin, puheenvuoropyyntäjiä on 13, nyt lista on ummessa, minuutti per nenä. Mr. Kukan, but I mean... No, kukaan, niin, mutta ei sen teidän nimenä edes ole tässä listalla. Kiitoksia. Vähän enemmän kuin minuutti 25 sekuntia. Mä olen varjoesittelijä, pyydän vähän aikaa. Kun nimellä, maan nimi on niin pitkä, niin saat vähän lisää aikaa. For your generosity. Kiitoksia tästä anteliaisuudesta. Olen jo usean kertaan sanonut, että haluan tasapainoisen mietinnön, joka osoittaa tukemme ja sitoumuksemme maan integraatiolle, mutta samaan aikaisesti pyrimme katsomaan realistisesta poliittista, taloudesta ja sosiaalista kehitystä. Minun mielestäni tarvitaan rakentava lähestymistapa, joka rohkaisee Makedonian ihmisiä jatkaa integraation prosessia, mutta samanaikaisesti olisi tuotava esille edistys, jota maassa tapahtuu. Haluaisin näin ollen kiittää esittelijä herra Howittia siitä, että hän on pitänyt kiinni tästä linjasta. Haluaisin myös kiittää kollegoita tarkistuksesta, joiden avulla mietinnöstä tulee vielä parempi. Ei varmaankaan olisi mahdollista täysin välttää eri häviä kantoja, kun tästä asiasta keskustellaan erityisesti kreikkalaisten ja bulgarialaisten kollegoiden kanssa, mutta uskon, että olemme tehneet paljon, jotta voisimme ottaa myös heidän huolensa huomioon. Meillä oli hyvä keskustelu kompromissitarkistuksista ja arvostan suuresti myönteistä ilmapiiriä kokouksissa ja mielestäni todella siellä toimittiin esittelijän puolelta oikein herrasmiesmäisesti. Sitten näistä muista asioista tuen sitä pyyntöä, että aloitettaisiin neuvottelut Makedonian kanssa ja pyydetään Kreikkaa puheenjohtajavaltiona käyttämään myönteistä dynamiikkaa eh, niin, että voitaisiin eh, todella eh, edistoneuvotteluissa maan kanssa. On tärkeää muistaa se, että Makedonian integroinnin kautta testataan myös EUn uskottavuuden rajoja integraatioprosessissa tällä alueella. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on täytäntöön panna parlamentin su- ja tutkimuskomitean suositukset niin, että säilytetään poliittinen vuoropuhelu hallituksen ja opposition välillä. Minun mielestäni sekä hallituksen että opposition olisi täysin sitouduttava uudistuksiin ja integraatioprosessiin maassaan. Nopea kysymys esittelijälle. Hän kertoi tästä jo, mutta kuitenkin kun puhutaan kaksikielisyydestä, tarkoittaako se sitä, että osa kansasta joutuu opettelemaan siis albanian kielen. Minä olen Slovakiassa, jos joku sanoisi minulle, että minun on pakko opetella unkaria, niin minä kyllä osoittaisin mieltäni vahvasti. Richard, ehkä voit kertoa tästä. Tässä on jotakin sellaista, jossa meidän pitäisi olla ehkä vähän täsmällisempiä. Kiitoksia. Now you have destroyed your... Uh, uh, uh, No niin, no nyt sinä pilasit sen hyvän maineen, mikä ensimmäisen puheenvuoron tiiviydellä ansaitsit. Edustaja Kornelisen, olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Minä yritän puolestani puhua lyhyesti. Hyvää työtä taas kerran. Tämä on hyvinkin eh, poliittisesti tulen arka, tämä edistymiskertomus, mutta hyvin selvitty. Pari eh, kannustuksen sanaa eh, tai vetoomusta pikemminkin Yksi liittyy muutosesitykseen 53. Tässä yhteydessä iloitsee siitä, että YK on lähettilään ehdotuksissa on tämä otettu huomioon tämä maat, maantieteellinen sijainti ja, ja näin poispäin. Mm. Käyttäkäämme tämä vaalikautemme loppusuoraan nyt sitten näkyvästi asettuaksemme, asettuaksemme kannattamaan tätä rakentavaa YK-ehdotusta. Miten sitten esittelee mahtaa aiokaa suhtautua Buljanjin ja meidän omaan, omiin muutosesityksiin 104, 163, 167 liittyen ympäristöpolitiikkaan ja erityisesti vesihuoltoon. Eli siis tämä vesihuollon huteruus, energiarakenteet, tämän tyyppiset seikat. Ja myöskin sitten mahdollisesti vesivoimalaitosten rakentamisen suhteen, joita suunnitellaan näille hyvinkin ympäristöllisesti aroille alueille. Muilta osin hyvä mietintä. Tannak. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät onnittelut kollega Richard Howardille. Jälleen kerran hän on tehnyt erittäin hienon yrityksen äh, ratkoa yhtä, kuten mainittua, kaikkien vaikeimmista ja haastavimmista ehdokasmaista sen suhteen, kuinka vaikeita esteitä on tiellä Euroopan unionin neuvottelu, liittymisneuvotteluiden edessä. Minä olen aina tukenut Makedonian, Euroopan unionin ja Atlantisen lähestymisen ajatusta. En ole koskaan ymmärtänyt tätä nimikiistaa. Toivottavasti siitä päästään yli. Koneellisen tarkistus on hyvin kiinnostava. Se voisi olla tie ulos tästä umpikujasta. Me pidättäydymme tarkistuksissa, joissa käsitellään Bulgarian protesteja Makedonian tapahtumiin liittyen. Ja mielestämme on myöskin erittäin vakavaa ja meillä on vakava varaumakompromissi 12 suhteen. Tässä puhutaan kaksikielisyydestä. Minä olen Makedonian presidentin kanssa ollut tapaamisessa ja hän sanoi, että hänen uskoakseen englannista tulee joskus virallinen kieli kaikille yhteisöille Makedoniassa. Mielestäni tällainen ajatus siitä, että pakotetaan kaikki opiskelemaan jotakin kieltä on aivan liian pitkälle menemä kuten kukaan on Slovakian yhteydessä maininnut, siellä valtion kieli on Slovakia ja Unkari on vähemmistökieli ja Albania on vähemmistökieli Makedoniassa. Tämähän on tilanne aivan samanlainen. Makedonian kansalliskieli on Makedonia. Tässä mennään aivan liian pitkälle sillä tiellä, että sekaannutaan tulevan jäsenmaan, joka on riippumaton valtio asioihin ja kerrotaan, mitä, mitä kieliä siellä tulee opettaa. Jälleen kerran minä, entä kompromissitarkistus 12 voi tukea? Ehkäpä Richard voi tässä selventää, tarkoittaako hän todellakin sitä, mitä sanoo liittyen Albanian pakolliseen opettamiseen koko kansalle. Ja minulla on myöskin paljon... Nyt olet jo ylittänyt minuutilla. Tämä aborttiasia, tämä ei ole asia, josta meidän pitäisi keskustella. Anteeksi, anteeksi, mutta voisimmeko vielä niin tämä aborttiasia tässä mietinnössä? and women come more. Mr. Hollywood, nyt äh, täytyy ruveta ottaa ankarmat otteet käteen. Muussa tapauksessa me, me, me emme saa käsitellyksi kaikkia esityslistan kohtia ajoissa. Olkaa hyvä. Minuutti. Tämä oli äsken kaksi ja puoli minuuttinen vuorotus. Williams. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijä kattavasta ja hyvää tarkoittavasta mietinnöstä. Makedonian ongelma on eh, itse asiassa eh, esimerkki siitä, miten asiat saadaan ratkaistuksi, jos hyvää tahtoa löytyy. Eh, jos vielä haluttaisiin auttaa Makedonia ylittämään tämä nimikiistan kuilua, ylittävää siltaa Kreikan puheenjohtajakaudella. Eikö nyt ole kaikkein paras mahdollinen otollisin hetki siihen? Muussa tapauksessa äh, muuten ma, äh, maa on edistynyt oikein, oikein hyvin äh, monilla sektoreilla, on näyttänyt, osoittanut halua ja pyrkimystä ratka, ratkaista tämän nimi, nimikysymyksen. miten sitten tekee? Kääntyy historiasta etsimään opastusta. Mitäpä se muutakaan oikein voisi tehdä. Meidän pitäisi nyt auttaa heitä ja nyt Kreikkaa puheenjohtaja valtiona tämän ongelman ratkaisemiseksi. Naapurisuhteet ovat olennaiset johtuen Makedonian geopoliittisesta tilanteesta tiedämme, missä sijaitsee, mitä, mitä ja keitä siellä ympärillä on. Sen pitäisi kyllä todellakin ylläpitää erinomaisia suhteita naapureiden kanssa, mutta Euroopan unioni ja tämä valiokunta ovat sitä varten, että me autamme heitä siinä. Really, please excuse me. Nyt, nyt uskokaa nyt, että aion katkaista piuhat minuutin puheenvuoron jälkeen. Muussa tapauksessa tässä ei tule mitään. Salavakos, lyhyesti, te, antakaa hyvä esimerkki. You have spoken the longest time of all. Pit, pitin pisimpään puhuit. That Your speech is most valuable. Toki no, tietysti sanasi ovat kuulun arvoisia, sinä mitä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως και αν εγώ συνέτασα μια έκθεση για τα Falkland, θα εθωρούσα ανόητη. Kiitos puheenjohtaja. Jos minun pitäisi tehdä mietintö Malediveista, Ορισμένοι Εγγλέζοι θεωρούν για Falklandin niin jos silloin oli, oli tämä sota Falklandien saarten ja brittien välillä. Tässä on samantapainen tilanne, kun puhutaan Makedonian nimestä. 20 hallitusta, 20, tai 8 hallitusta 20 vuodessa. Hallituksessa on nyt yksi puolue, joka pitää kiinni siitä, että olisi käytettävää täysin kreikkalaista nimeä. Tätä ryhmä täällä ei halua ymmärtää. Me siis puhumme puolueesta, jonka jäsenet olivat kreikkalaisia. He lähtivät maasta ja nyt he haluavat omiin käsiinsä tämän alueen Thessalonikin. Todella haluan korostaa tätä yhtä tyhmiä nämä tilanteet ovat, kun britit, jotka lähtivät Falklandeille. Pikkola seuraavaksi, olkaa hyvä. Lopettakaa nyt jo hyvä mies. Mutta kirja... Puheenjohtaja keskeyttää. No, provosoidaan täällä. Naravno, za osobito željenje je još jedno odgađanje početka pregovora sa Makedonijom usprkos preporuka. Kiitoksia on surullista huomata, että neuvottelut lykkääntyvät jälleen kerran Makedonian kanssa tästä huolimatta. On merkkejä siitä, että jumiutuminen Skopjessa on ehkä tulossa tiensä päätökseen. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi aliarvioida olemassa olevia ongelmia, väärinkäytöksiä, resurssien väärinkäyttöä, oikeuslaitoksen ongelmia ja niin edespäin. Puolueiden erityisesti vallassa olevien tulisi myöskin toimia läpinäkyvämmin. Sitten tämä mediakysymys ähm, on erityisen tärkeä, ei vain julistusten tasolla, myöskin paikallisella tasolla. Tämä liittyy erittäin tärkeisiin perustuslaillisiin oikeuksiin kaikissa demokraattisissa valtioissa, jossa kansalaisten täytyy voida toimia. Makedonia on kuitenkin osoittanut äh, edistystä, sen kansalaiset ovat kääntyneet Eurooppaa kohti ja meidän täytyy tunnustaa, tämä maa ansaitsee sen. Thank you, Chairman. Richard, thank you very much. Uh, kiitos, kiitos puheenjohtaja, ja kiitos Richard. Useimmat varmaankin ymmärtävät, kuinka turhautuneet monet makedonialaiset ovat siitä, että edistystä ei tapahdu koskien laajentumisneuvotteluiden aloittamista, mutta minulla on sellainenkin vaikutelma, että Makedonian viranomaiset lukiessaan suosituksia viime vuosina ovat hyvin selektiivisiä ja he ovat kokonaan sivuttaneet monet suosituksista, jotka liittyvät hyviin naapurussuhteisiin. Haluaisin yhden asian tässä vain mainita, koska aika on vähän Sofian ja Skopien sopimuksesta, joka olisi allekirjoitettava. Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin nämä triple blokit Hallitus ei halua toistaa vuoden 1999 sopimusta Bulgarian ja Sitten toinen kysymys koskee hallintoa, jossa tämän tason su- talon suosituksia ei haluta kunnioittaa. Kiitoksia. Thank you. Mr. Steele. Stier. Puheenjohtaja. Tässä tätä päätöslauselmaa käsitellään siinä perusajatus on, on se, että Makedonian pitäisi käynnistää mahdollisimman nopeasti neuvottelut Euroopan unionin kanssa. Tämä nimikysymys ei ole koko neuvotteluagendalla periaatteessa. Eli EUn e tehtävänä on ratkaista näitä kahdenvälisiä asioita tässä kysymyksessä. Muussa tapauksessa sitten tästä eurooppalaista tulevaisuudesta ei koskaan tule arkea makedonilaiselle. Mitä tulee tähän kaksikielisyyteen, minusta tässä pitää hiukan nyt täsmentää tätä sanamuotoa tässä kyllä. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Čestitam. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Hauitia tästä mietinnöstä. Olen samaa mieltä edustaja Stierin kanssa. Meidän näkökulmastamme Makedonia on ollut kumppanimme ja liittymisprosessissa mukana ja olemme tällä tiellä. Samaan aikaan olemme sitä mieltä, että meidän ei pitäisi antaa ajan kulua liiaksi komission suositus on liittymisneuvotteluiden aloittaminen. Ja sanon tämän kunnioittain täysin Kreikkaa puheenjohtajamaana. Se on ottanut suuren askeleen Kroatian kanssa vuonna 2013 ja suuri edistysaskelia on myöskin tehty, kun Kroatia, naapuri Kroatia liittyy Euroopan unioniin. Nyt tämän jälkeen on oikea aika sanoa, että näiden naapurustosuhteiden pitäisi välittää vaikuttaa liittymisneuvotteluihin. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да поздравим господин Puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä ja onnitella herra Hauittia. Kun otetaan huomioon, millaisia vaikeuksia tässä on ja kuinka hidas prosessi on, niin sitten tehnyt erittäin hyvää työtä. Meillä on tässä hyvin tasapainoinen mietintö. Mukaan otetaan ehdotuksia ja kompromisseja niin, että saadaan aikaan rakentavaa työtä näin arkaluontoisessa asiassa. Haluaisin kiinnittää huomionne seuraavaan asiaan. Tarkistus seitsemän. Haluaisin, että se hyväksyttäisiin, koska siinä on se sama teksti, joka oli alkuperäisessä tekstissä. Pyytäisin siis tukea tarkistukselle seitsemän. Kyseessä on Bulgarian tuleva tuki Makedonian liittymiselle Euroopan unioniin. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on äh, pa- paljon tehty hyvää työtä, vaikkei kaikesta olekaan yhtä mieltä, eli siinä mielessä onnittelut ovat paikallaan. Kaikkia meidän äh, näkökulmiamme, näkökohtiamme ei ole vielä otettu mukaan. Monet mm, tämähän auki oleva kysymys ei ole mikään muodollinen kysymys pelkästään, vaan se on hyvin substantiivinen. Ne, äh, ne, vuo, 70 vuotta sodan päättymisen jälkeen on päässyt unohtumaan, miksi tässä ylipäätänsä kiistaa käydään. Siellä äh, äh, äh, präntetään äh, seteleitä Aleksanteri Suuren naamalla koristettuna. Ja äh, heikäläiset jatkuvasti pitävät tätä asiaa ikään kuin tapetilla ja tekevät siitä suuren numeron. Kiitos. Kiitoksia. Se, kyllä minun mielestäni nämä Aleksanterin suuren pääkuvalla varustetut rahat ovat olleet jo nykyyhteiskunnassa kelpaamattomia tuhansia vuosia, että ei sitä nyt kannata sen suurempaa suurta huolta kantaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei mikrofonia. Wahrscheinlich in Württemberg. Ibri Sagic. Danke. Even Johor, har uh, eh, uppfattning som... Minullakin on sama näkemys kuin uh, Konkovic ja Kukanilla ja muilla ja uh, eh, koskien tätä uh, uh, kaksikielisyyttä, jos siellä on kerran sama näitä kieliryhmiä noin tiiviistä, tehkööt niin sitten, jos haluat, mutta ei se kyllä meidän asiamme sitä, sitä, sitä alkaa säätää. Ei tässä sanottu, kukaan voisi suvaita, että vaikka että, että jotain Unkaria opetetaan. Ruotsissa ehkä Suomi olisi tämän vastaavassa asemassa. Ei kukaan voi edellyttää minä mitään Suomea rupean opiskelemaan. Eli kyllä tätä sanamuotoa täytyy vielä tarkentaa ja täsmentää. Ja mitä tällä äärikansallisuusmielisyydellä tarkoitat? Minä Ruotsissa voisin nimetä kyllä nämä puolueet suoraan. Voisit kertoa meillekin, mitä, mit, keitä, mitä puolueita tässä oikein ajattakaa. Eine Minute. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. This, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä päätöslauselman luonnos hyvin heijastelee Euroopan unionin ja Fyro Makedonian kanssa ja voimme pitkälti olla yhtä mieltä. Tämän kanssa komissio tulee vielä vuonna 2014 tukemaan maata, jotta voidaan edetä agendalla ja saada rahoitusta näille toimille. High level accession dialogue. No, korkeatason laajentumiskeskustelun neuvottelu koskettaa Komissio pyrkii vahvistamaan tuomioistuimen toimintakykyä, mediakulttuurin kehittymistä, audio, lukutaitoa, erillisiä maita. Joitakin kehityskulkuja viime viikkoina on ollut, kuten tiedetään, medialaki ensinnäkin on hyväksytty. Näitä lakeja koskevat tarkistukset poistetaan on erittäin tärkeää, että tässä kuuleminen, kuulemismenettelyt vastaavat kansainvälisiä standardeja. Viime vuoden tuen mukaisesti pidämme kiinni siitä, että, että toimittajien työtä otetaan huomioon komission esiin tuomia, tuomia huolia sitten vaalikysymyksestä on tehty muutoksia ehdotusten mukaisesti vaalilakiin ja siitä keskustellaan nyt parlamentissa. Toivomme, että kun nämä on hyväksytty, ne, niillä voidaan vaikuttaa Venetsian komis- komission ja Odirin suosituksiin erityisesti eh, koskien epäselvää tilannetta puolueiden välillä. Esittelijä on tehnyt useita suosituksia, joihin komissio tutustuu hyvin lyhyesti. Komissio pitää erityisen tärkeänä aktiivista kansallisyhteiskuntaa ja IPA 2 alla sitä pyritään vahvistamaan lomevoimaista voima, antaa tälle lisävoimaa. Kuten tiedätte, komissiolla on tiukka metodologia, jos, jonka mukaan tilannetta arvioidaan ja voidaan seurata, tuleeko maasta toimiva markkin, markkinatalousmaa. Again, I will only respond to specific... Vastaan vain erityiskysymyksiin. Kuulin kaikkien kommentit ja otan ne kaikki erittäin vakavasti. Äh, aivan aluksi kiitokset kaikille teistä. Paljon kiitoksia. Otan nämä huomiot äh, vakavasti vastaan. Äh, kaksikielisyyteen liittyen minä olin erittäin selväsanoinen, ettei tässä ole mukana mitään pakollisuutta. Lukisin, mitä tekstissä mainitaan korostetaan samaan aikaan tärkeyttä tukea, siis tukea kaksikielistä koulutusta, siihen pääsyä ja kaksikielisyyttä yleisesti ottaen erityisesti alueilla, joilla on vähemmistöryhmiä. Ei tämä tukeminen tarkoita pakollisuutta kuten mainittua kompromissikokouksessa kukaan ei vastustanut tätä. Uskon, että aivan rehellisesti sanottuna tässä on väärin käsitys, jos joku kuvittelee, että pakollisuus oli tarkoitus. Minä tai kukaan varjoesittelijöistä ei ajatellut pakollisuutta, kun tämän muotoilimme tämän tekstin, mutta tässä kuitenkin kyseessä on demokratia, jos ihmiset äh, haluavat nyt muuttaa tätä sanamuotoa. Olen enemmän kuin valmis muokkaamaan sitä niin, että vapaaehtoisuus tulee esiin, kuten mainittua. Nyt jos teillä on ehdotuksia, tulkaa ottamaan minun yhteyttä. Todellakaan ajatus ei ollut se, että pakollista kaksikielisyyttä ajettaisiin, vaan vapaaehtoista. Ja en tiedä minkälainen realistinen pohja tällä nyt on. Minusta on huolestuttava, että kollegat tällaisia asioita huomauttivat. Sitten voimme tarkastella sanamuotoja nationalismin suhteen. Mainitaan, että kaikki nationalismin muodot tuomitaan, mutta ei sanota, että tässä nimenomaisessa maassa, vaan yleisesti ottaen. Euroopan unionin laajentuessa yleisesti ottaen halusin ottaa huomioon kollegan tarkistuksen, mutta minua huolestutti se, että jos nationalismi-sanaa korostettaisiin, lähettäisimme huonon viestin, sillä tämä olisi kaikille laajentumisalueen maille äh, sellainen viesti, että isänmaallisuutta vastustettaisiin, vaikka nationalismi on eri asia, isänmaallisuus toinen. Se tosiasia, että sanamuoto on tällainen kuin se nyt on, tuo aivan selkeästi esiin, että tässä maassa emme syytä ketään nationalismista. Uskon, että tämä auttaa. Sanomat on erittäin se. Vain lukea tämän että Tässä sanotaan maa, ei country, siis ei tämä maa, vaan yleensä jokin maa. Tämä on erittäin selkeä sanamuoto. Sitten Corneliusen 53 mm, viittaukset mm, maantieteellisiin määrittelyyn. Minä olen edellisenä vuosina korostanut tätä. Tulen asettamaan vapaan äänestyksen huomioimaan mikrofonia. Niin no, nyt puhun vielä nopeammin. Vihreät pyysivät mielipidettään neljästä tarkistuksesta yksi, kuusi, kahdeksan, seitsemän minä olen pyytänyt, että bulgarialaiset kollegat tekisivät kompromissin kanssa, eli näistä heidän mielestään hyvin tärkeistä kysymyksistä, ja olemme pyrkineet näin tekemään. Ja sitten toisen leirin pitäisi tehdä samoin, jotta voisi arvioida, onko sen kanta otettu tarpeeksi hyvin huomioon. Sitten Kovatsov, en jätä tätä huomiota, voin sanoa niin, sillä olen ollut kokouksessa kanssanne, ja kuten tiedätte, olen erittäin valmis hyväksymään tällaisen yhteisen historiallisten tapahtumien juhlinnan viittauksen siihen. En täysin ymmärtänyt edustaja Lutsepan kommenttia. Voin keskustella siitä myöhemmin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrätte, että tämä mietintö ja tämä maa ovat minulle erittäin tärkeitä. Kiitoksia. To the next report. No niin. Seuraavaksi Indonesia. Anna. I'd like to first of all thank... Aivan aluksi haluaisin kiittää yhteistyöstä varjoesittelijöitä, Ria Omenraitan ja Graham, Graham Watson ja Butikofferia, Schulzia. He ovat tehneet hyvin rakentavaa ja yhteistyötä ja merkittäviä panoksia lisänneet tähän mietintöön ja parantaneet sitä merkittävästi. Indonesia on erittäin tärkeä maa meidän olisi todella lisättävä arvoa suhteessamme Indonesian kanssa. Niiden pitäisi olla strategiset suhteet. Indonesia on maa, jossa on suurin muslimienemmistö maailmassa. Se on demokratia, se on G20-jäsen, se on ASEANin perustajajäsen, se on islamilaisen konferenssin jäsen, se on hyvin merkittävässä roolissa Aasian Tyynemeren, Tyynemeren alueella. On todella harmi, että meillä ei ole parempaa poliittista ja strategista sitoumusta Indonesian kanssa. On totta, että merkittäviä taloudellisia suhteita on. Euroopan unionin investoinnit Indonesiaan ovat aivan räjähdysmäisesti nousseet viime vuosina, mutta se ei silti vastaa vielä poliittisten suhteiden tasoa. Siksi tällainen kumppanuutta yhteistyötä koskeva puitesopimus on niin tärkeä. Siitä on tässä kysymys. Se on allekirjoitettu vuonna 2009 ja ratifioitu loppujen lopuksi 27 jäsenvaltion taholta. Siihen meni jonkin verran aikaa, joten on erittäin hyvä, että nyt Euroopan parlamentti that uh, partnership and todella tukensa tälle sopimukselle. Tämä tarjoaa hyvää, hyvät mahdollisuudet kehitykselle talouden alalla ja poliittisillakin aloilla. Meillä on monia yhteisiä haasteita sillä sektorilla. Emme tietenkään sivuuta ihmisoikeuksia, mikä hyvää hallintoa ja oikeusvaltioperiaatteita. Niitä voidaan parantaa, niiden on parannuttava Indonesiassa, vaikka on kyllä merkittävää edistystä tapahtunutkin viime vuosina, mutta näemme myös että joitakin vielä hyvin kielteisiäkin asioita siellä näkyy. Erityisesti on muistettava, kuinka tärkeä asia on, että uskon, on muistettava, kuinka merkittävä asia uskonnollisella opetuksella on Oulussa verrattuna pluralistiseen lähestymistapaan todella kyseessä on maa, joka on hyvin monimuotoinen kaikessa mielessä mukaan lukien uskonnollinen näkökohta. Kun puhumme taloudesta, puhumme myös luonnonvarojen hyödyntämisestä ja lukuisista ongelmista, jotka liittyvät esimerkiksi metsäpaloihin, puul- jalostuksen, metsäkasvatukseen muihin alueisiin, joilla yhteistyö todella voisi vielä parantua. Se olisi molempien puolten intressi. Meripolitiikan yhteistyö on myös tärkeää ja myös verokysymyksiin, oikeusvaltioon ja veroparatiisien torjuntaan liittyvät kysymykset ovat tärkeitä ja näiden olisi huolestuttava meitä ja kokemusten vaihdosta voisi olla suurta hyötyä. Täällä on useita kohtia koskien ihmisoikeuksia, erityisesti naisten oikeuksia. Ottaen huomioon fundamentalististen ryhmien toiminta Indonesiassa, jolla on vaikutusta syrjintään ja häirintään koskien useita ryhmiä mukaan lukien Ahmadiyya liike. Erittäin merkittäviä ihmisoikeusongelmia on ja ne liittyvät taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Papualla on äh, autonomisia lakeja, joiden on tarkoitus äh, auttaa kansallisia resurssien käytössä, mutta tässä on vielä pitkä matka käveltävänä. Äh, olemme tällä viikolla järjestämässä kuulemistilaisuuden Papua-asiasta ja toivomme, että saamme sieltä osvittaa tulevaa yhteistyötä varten. Vähän aikaa sitten meillä oli täällä ensimmäisen Indonesian parlamentin puhemies täällä kuulemastilaisuudessa Euroopan parlamentissa ja meillä oli myös tapaaminen varjoesittelyiden kanssa. Itsekin oli siellä mukana ja hän oli oikein innokas tekemään työtä kanssamme niin, että voitaisiin tunnistaa ongelmat, joita Indonesialla, Papualla vielä on, että voitaisiin lisätä yhteistyötä. Aivan kuten EU on ottanut Indonesian aseihinkin osalta. Minä kyllä uskon, että tämä kumppanuussopimus avaa tietä sille. Tiedän, että aikaa ei ole paljon, joten en puhu pitkään, vaan haluaisin vielä kerran kiittää esittelijöitä. Täällä on joitakin tikkujuttuja vielä, joita pitää vähän hioa, mutta Meillä on varmaankin 18 kompromissitarkistusta tulossa, joten se kyllä helpottaa kaikkien äänestystä. Kiitoksia. How many time? Thank you, Chair. Uh... Kiitos puhe, puheenjohtaja. Anna Komäys on ihan oikein painottanut mitä, niitä monia haasteita, joita nyky-Indonesialla on korruptio, etnisten vähemmisten kunnioittaminen, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kunnioittaminen. Mietintö on hyvä, koska siinä painotetaan myöskin, mitä Indoneesiassa on mm, tapahtunut myönteiseen suuntaan 98 vuoden vallanvaihdon jälkeen. Viime vuosina Indonesia on todellakin merkittävästi edistynyt ihmisoikeuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion luomisen saralla. Kaikin tavoin sitä pidetään tällä veturina tuolla Aasian alueella. Tässä mietinnössä on hyvin tasapainoisella tavalla lähetetty myöskin kannustava viesti maailmalle ja Indonesian päättäjille. Tässä ei olla millään tavalla myöskään yritetä katsoa ikään kuin holhoavasti eh, maan suuntaan, vaan painotetaan näitä eh, kumppanuussuhteita. Eh, mitä äänestyslistaan tulee, vähän ongelmia jäi, muutamia muotoisia esityksiä ja kompromisseja hyväksyi, mutta, mutta tässä on kuitenkin eh, joitakin eh, syitä vähän muuttaa tätä äänestyslistaa. Ja, mm, ja sitten on tukku muutosehdotuksia, eh, sinällään en vastusta, mutta jos ne kaikki hyväksytte, mietintö kasvaa varsin mittavaksi. Ja sitten tiettyjä tämmöistä epätasapainoa saada kenties kaksi plus äh, merkkistä ääntä, yksi, äh, yksi oikea plussa ja toinen sitten plussa myöskin hankkeelle, jotka vievät pohjan tällä äskeiselle, äskeiseltä. Kenties kannattaisi näitä epäjohdonmukaisuuksia hiukan äh, tarkastella muussa tapauksessa. Äh, en tiedä, mitä ryhmä sitten tekee muuta kuin nyt äänestää tällaista muutosehdotusta vastaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja englanniksikin. Äh, haluan äh, nostaa hattua edustaja Komesille hyvästä äh, tasapainoisesta, tasapuolisesta mietinnöstä ja kiittää myöskin siitä, miten hän on hyvin kattavasti suhtautunut varjoesittelijöiden kommentteihin, mitä tulee näihin muutosehdotuksiin, kompromisseihin, niiltä, niiden, niitä meiltä on tullut vain neljä 88. Hiukan keskimääräistä vähemmän ja vähemmän kuin mitä noin laskennallisesti meille kuuluisi, mutta hyvä näin. Hyvä, että se on, ne ovat kelvanneet esittelijälle. En halua puheenjohtajan arvokasta aikaa tärvätä liiemmälti. Haluan vain viitata muutamaan mahdolliseen ongelmaan kompromississa 11. Tässä en lähde koko tekstiä lukemaan, vaan muutaman osan toteaa pahoitellen, että että islamin, islamin äh, osuus äh, opetuksessa on kohtuuttoman suuri ja sen nähdään äh, no, johtaneen tällaisiin lahkolevottomuuksiin. Se on vähän ongelmallista tämä, tämä sanan muotoilu. Eli no, aiheuttaen, cause a race of incidents, on liian hänavasti sanottu. Voi kenties, voitaisiin sanoa, että että sillä on ollut jonkinlainen osa, rooli tässä, näin, tätä sanamuotoa kannattaa miettiä. Varmaankaan tästä ei ole ää, mitään hyötyä, vaan pikemminkin päinvastoin nostaa sitten osapuolten karvat pystyyn, jos tätä muotoilua käytetään. I was asked by our... Kiitoksia varjoesittelijämme pyysi ilmaisemaan arvostuksensa tästä hienosta yhteistyöstä varjoesittelijöiden ja esittelijän välillä. Ja hän korosti kompromissi tarkistusten parissa tehtyä työtä. Se oli erittäin hienoa ja hyvin keskittynyttä. Hän haluaisi korostaa sitä, että suurempi kauppa ja investointi Indonesian kanssa on tarpeen, ja tämä oli tiettyjen Alden tarkistusten viesti. Aldo myöskin korostaa sitä, että tarvitsemme lisää yhteistyötä energia-alalla ja keskitymme myöskin tarpeeseen yhä neuvotella viisumihelpotuksista. Myöskin olisi tarpeen korostaa people-to-people-vaihtoa Erasmus Mundusta ja Indonesian koulutusseminaareja, jotta eri eh, ryhmät pääsisivät lähentymään toisiaan. Tämän lisäksi olisi tärkeää korostaa ihmisoikeusvuoropuhelua Euroopan unionin ja Indonesian välillä. Tässä edustaja Grem on tiettyjä tarkistuksia tehnyt eh, koskien näitä hankaluuksia ja toivottavasti kollegat voivat niitä tukea. Tämän lisäksi hän myöskin ilmaisee toiveensa, että kollegat tukisivat äh, tarkistusta 52, joka koskee Papuan tilannetta ja Euroopan unionin tukea näissä asioissa. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. toivon, että saamme tänään ja huomenna selvitettyä nämä mainitut asiat Rian ja Putifer Kofferin kommentteihin liittyen. Putikofer, uskon kyllä, että ehdotukset ne voisi olla vielä rakentavampi ja myönteisempi. Tiedän, että täällä on joitakin ongelmia, jotka koskevat Watsonin puheenvuoroa, jotka eivät ole mukana kompromisseissa. Joskus on viitteitä kompromisseissa, mutta ne eivät ole yksityiskohtaisesti mukana. En tietenkään voi ohittaa herra Watsonin panoksia, vaikka ne rakentuvatkin asioille, jotka ovat kompromisseissa, mutta ehkä voimme todella jonkinlaista virtaviivaistumista tässä kielenkäytössä saada aikaan. Täällä on erityisesti yksi asia, joka on arkaluontoisempi, kun puhutaan viisumivapautuksesta. Tämä asia on käsitelty niin, että katsotaan todella tulevaisuuteen. Sanotaan, että pohditaan neuvotteluiden aloittamista. Ehkä tähän voitaisiin vielä saada sellainen sanamuoto, jo, jonka myötä se olisi helpommin nieltävissä muissa ryhmissä. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia. Herra Watson on todella merkittävällä tavalla osallistunut tähän työhön mielenkiintoisilla alueilla. Indonesialle on erittäin tärkeä suhteet kanssamme erityisesti energia-alalla. Minä olen asunutkin Indonesiassa, minä tunnen maan ja rakastan tuota maata itse ja tiedän, että paikalliset ihmiset kiinnittävät meihin siis Euroopan unioniin ja eurooppalaisen kulttuurin paljon huomiota, myös huomioiden linkit, joita Indonesianalla on erityisesti Alankomaiden kanssa. Ja on todella hämmästyttävää, kuinka me täällä Euroopassa olemme niin tietämättömiä Indonesiasta. Todella toivon, että tämän sopimuksen myötä voimme, voimme todella päästä eteenpäin, niin, niin että yhteistyö kaikilla tasoilla paranee. Kiitoksia. Wir müssen leider Gottes. Nyt äh, valitettavasti äh, äh, täytyy nyt keskeyttää tämä käsittely tässä vaiheessa, koska tuolla on puhe, neuvoston puheenjohtaja ja kolkuttelee, kolkuttelee ovelle. Meidän täytyy siis sinun, sinun tämä kohtasi lykätä, niin kuin sanottu neuvoston puheenjohtaja tuolla jo oven takana. Meille tähän käsittelyyn annettu aika on käyty loppuun. Kiitos ymmärtämyksestä. Di accanto. Äh, arvoisat kollegat, ja haluaisin äh, lausua tervetulleeksi Kreikan ulkoministerin Evangelos Venizelosin. Äh, mukava, että hän nyt sitten on ensimmäistä kertaa pakellamme. yhteistyötä, hyvästä yhteistyöstä Kreikan kanssa. Minulla itselläni oli tilaisuus pari viikkoa sitten tavata herra ulkoministeri ja keskustella hänen kanssaan. Ja todeta, että meillä on monta syytä, hyvä, hyvä hyvin toimia yhteistyöpohja jatkokeskustelu äh, hän kertoo meille nyt vähän, mitä, mitä tänään huippukokouksessa tai tuossa muulla ministerikokouksessa käsiteltiin ja mitä ää, äh, äh, muuta ää, kenties sitten Kreikan puheenjohtajakaudelta ole odotettavissa. Herra neuvoston puheenjohtaja, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, Hyvät edustajat, hyvät valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta ja siitä, että voin olla täällä keskuudessanne tänään ja kertoa AFET-valiokunnalle, joka on yksi kaikkein arvovaltaisimmista Euroopan parlamentin valiokunnista. Voin siis kertoa teille tämän Kreikan puheenjohtaja kauden ensisijaisista tavoitteista. Keskitymme laajentumiskysymyksiin ja neuvoston kysymyksen Astonin nimissä käsittelemme teille tärkeimmät kohdat, joita olemme tänään käsitelleet ulkoministerineuvoston kokouksessa. Tärkeimmät asiat siellä todella nyt haluaisin mainita neuvoston johto politiikka korkeudustaja Catherine Ashton ja komission jäsen Fyle, joka vastaa laajentumisen naapuruspolitiikasta. Big Balks oli myös paikalla ja hän vastaa ke- ke- kehityksestä ja äh, mukin jäsen oli paikalla. The high representative. Korkea edustaja aluksi muisti viime perjantain Kambulanin pommi-iskun uhreja, 19 kuollutta. EU, Eupolin missiosta puhuttiin. agenda of the fact. Ensimmäinen kohta oli eteläinen naapuruus, Syyrian konflikti ja alueelliset kehitykset Libanonissa ja Irakissa. Korkea edustaja korosti tukeaan neuvotteluille YK ja Arabiliigan työ Syyriassa on tärkeää. Herra Rahim mainittiin. Ja humanitaariset ponnistelut. 15. tammikuuta pidettiin tärkeä kokous. Korkeudustaja korosti sitä, kuinka tärkeää on naisten mukaan osa tuleminen rauhanprosessiin. Human participation saying that human voices need to heard and their priority. Sen yhteydessä todettiin, että naisten äänen pitäisi tulla kuuluviin ja heidän kommenttiensa tulee ottaa, kommenttinsa tulee ottaa rauhanprosessissa huomioon. Keskustelimme myöskin jäsenmaiden saamista kutsusta Iranin neuvot, käydä neuvottelunsa koskien opposition läsnäoloa ja rauhanneuvotteluja muistuen alueellisten toimijoiden rooli. Eli sen maat painottivat sitä, että kaikki osa, kaikkien osapuolen Tän on hyväksyttävä 2012 eh, kesäkuun eh, huippukouksen tulokset. Erityisesti mitä tulee tähän eh, Syyrian kommunitiaan, painotettiin tätä kriisin humanitaarista ulottuvuutta, sitä mainottivat monet ministerit korkeudustaja totesi olevansa yhä enemmän huolissaan tämän kriisin leviämisestä on Libanoniin ja muihin alueiden maihin ajatellen juuri väkivaltaa ja epävakautta seurulla Neuvosto hyväksyi päätelmänsä Syyriasta toiseksi puhuttiin Egyptistä korkea edustaja reagoi perustuslaki kansanäänestyksen tuloksiin 14.15. päivä tammikuuta edustaja totesi, että EU e e, jatkossakin egyptiläisiä tukee, e, jotta he saisivat sitten 2011 vuoden vallankumouksen tuloksista koituvan hyödyn toteutettua perustuslakiprosessi tarjoaa myöskin uudet mahdollisuudet poliittiselle vuoropuhelulle ja myöskin demokraattisten vaalien pitäminen tulevassa par- parlamentissa on edustustasapuolisempaa ja se on tilivalvo- tilivelvollisempi kansalle kuin tähän asti. Äh, Ashton myöskin äh, ilmaisi huolensa taanoista äh, levottomuuksista, terroritoista ja ihmisoikeuksien rapautumisesta. Monet jäsenmaat totesivat, että miten tärkeää poliittisen vakauden saavuttaminen Egyptissä on. Ja Siinä yhteydessä äh, mainittiin EUn vaalitarkkailun äh, tarkkailijan äh, äh, lähettämisestä tuonnepana tänä vuonna pidettä, pidettäviä vaaleja valvomaan. Äh, kolmannekseen äh, keskusteltiin Lähi, lähi rauhanprosessista. Ulkoasian neuvosto sai kuulla korkeilta edustajalta nykytilanteesta Lähi-idässä. Hän mainitsi, että 2013 joulukuun neuvoston päätelmiä pannaan täyteen, täytäntöön täydellä vauhdilla. Siinä ilmaistiin täysi tuki osa, osapuolella niin, että Israelin ja Palestinan kiista saataisiin lopullisesti sitten ratkaistuksi. Siinä viitattiin myöskin sitten toimiin, joilla pyritään viemään pohjaa nykyneuvotteluita ja paheksuttiin niitä samoin äh, ilmattiin äh, äh, valmius sitten selkkauksen jälkeisen jälleenrakennuksen hoitamisen. Eurooppa lupasi sekä poliittista että turvallisuuspoliittista taloudellista tukea sen jälkeen, kun sopimus on saatu valmiiksi. Useat jäsenmaat korostivat sitä, miten tärkeä Yhdysvaltain rooli tässä yhteydessä ja miten John Kerryn rooli ulkoministerin aivan erinoma- erityisesti on pysyvän ratkaisun, ratkaisun aikaansaamiseksi äh, tämä ratkaisu perustuu kahden valtion periaatteelle ja siitä on nyt sitten paras ja tavallaan viimeinen toivo pysyvälle, pysyvän rauhan aikaansaamiseksi. Euroopan unioni on Israelille ja tulevalle Palestinan valtiolle sitten luvannut pääsyn Euroopan paremmat, pääsyn paremmin Euroopan markkinoille kaupan esteiden poistamista ja samoin myöskin liike-elämän keskinäisten suhteiden helpottamista, se talous- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä apua tarjotaan myöskin asianomaisille. Sitten seuraavaksi puhuttiin Afganistanista neuvosto Äh, ilmaisee toivonsa, että, että Afganistanissa äh, viime äh, perjantaina ahdinkoon joutuneiden työntekijöidensä turvasta, turvallisuudesta neuvosto ilmaisi jatkotukensa Afganistanin kumppanuudelle pitkällä aikavälillä. Niin ikään jatketaan kehitysapua mitä äänestysprosessin tulee sitten eh, viides päivä huhtikuuta pidetään siellä kunnallis- ja aluehallintovaalit siltä. Niiltä toivotaan eh, vakautta, vakauden eh, parantamista. Myös vaaliprosessia on tarkoitus vahvistaa. Niin ikään oltiin ihmisoikeustilanteen ja naisten aseman heikkenemistä aivan eri, erityisesti neuvoston päätelmät niin ikään äh, näkivät 2016 äh, äh, vuodelle suunnitellun nykyisen toiminta, toimi, suunnitelman korvaamiseksi. Niin ikään on tarkoitus parantaa turvallisuusympäristöä Yhdysvaltain tuolla kesk- lounalla kes- keskusteltiin Aasian kumppanien maidemme, missä oli tarkoitus sitten valmistella 28. Eh, eh, tammikuuta eh, pidettävää huippukousta. EUn e Venäjän strateginen kumppanuus oli niin ikään tapetilla, mitä erityisesti tulee tähän itäisen kumppanuussuhteiden aika kireään ilmapiiriin ihmisoikeuksien noudattamista painotettiin neuvosto mielipiteitä itäisestä kumppanuudesta, erityisesti Villan huippukouksen epäonnistumisen valossa. Ukrainasta todettiin, että <clears throat> me keskusteltiin erittäin kiistanalaisista kysymyksistä. Ja se keskusteltiin Maidanin aukion protestien hoitamista, paheksuttiin ja todettiin, että Ukrainan ja Euroopan arvojen välillä on avautumassa yhdellä vaimpi kuilu. Meidän pitää nyt sitten miettiä tarkkaan, miten me tähän reagoimme neuvoston päätelmissä he heijastelevat tämä, nämä seikat nimenomaan. miten sitä Iraniin tulee, eh, eh, eh, korkea edustaja kertoi Iranin ja E3 EU e plus kolmen viime viikolla saavutesta sopimuksesta. Sen neuvosto sitten niin ikään hyväksyi tiettyjä toimenpiteitä, joilla perutaan muutamat voimassa olleet voimassa olevat pakotteet. Ensinnäkin todetaan, että Irlanti, Iran on, on täyttänyt omat, omalta osaltaan velvoitteensa näissä sopimuksessa. Sen vuoksi EU tänä iltapäivällä päätti asetuksesta, jolla lopetetaan Äh, erilaiset rajoittavat toimenpiteet koskien äh, äh, petrokemian teollisuuden vientituotteet. Mitä Keski-Afrikan tasavaltaan sitten tulee päätelmien mukaan, neuvosto on erityisen huolissaan – ja painottaa eh, Keski-Afrikan tasavallan yhä huonompaa tilannetta ja eh, sopii eh, tulevista UTP-toimista alueella. Monet jäsenmaat tarvitsevat siihen vielä omien eduskuntiensa tuen jotta saa kaikin tavoin on ö, luoda turvallinen avu, avu, toimintaympäristö avustushenkilöstölle, he, henkilökunnalle. Er, erityisesti Keski-Afrikan avustusmissiolle Karille tarkoituksena on varmistaa turvallinen toimintaympäristö Afrikan unionin avulla. Neuvosto otti huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselman ja vallakin EUn rauhanturva toiminnan lopettamisen alueella, mitä, mihin suhtauduttiin huolestuneena, koska tarkoitus on kuitenkin kaikkein uhatuinta kansanosaa pyrkiä suojelemaan ja turvaamaan eri noin äh, puolta äh, kansaa, kansakunnasta. EUhan äh, on ilmaissut huolensa alueella on kriisistä ja tervehti ilolla myöskin sitä, että Ranska asioihin aikoinaan puuttui voima, voimaperäisesti. EU tukee Keski-Afrikan tasapa, olojen tasapainottamista siviiliväestön turvaamiseksi ja alueen tilanteen vakauttamiseksi EU on luvannut 50 miljoonaa tälle rauhanturvatoiminnalle ja sen edeltäjä mikopaks sai jo 55 miljoonaa euroa aikoinaan. Keski-Afrikassa 2 miljoonaa 4,6 miljoonasta tarvitsevat humanitaarista apua. 2013 EUn humanitaarisen avun kokonaissumma oli 77 miljoonaa euroa ja joulukuussa EU käynnisti tällaisen humanitaarisen avustussillan toimitakseen tavaraa ja henkilökuntaa alueella. Mitä sitten Sudanin kriisistä no, Äh, sen jälkeen, kun kriisi joulukuussa puhkesi, äh, EU on pyrkinyt edesauttamaan tulitauon aikaansaamista ja luonut äh, keskusteluyhteyttä kiistan osapuolten välillä. EU edelleen pyrkii välittämään tässä alueen rauhan saamisessa. Tämä oli päivän anti. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω στα ελληνικά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Niin sitten kreikaksi voisin jatkaa ja esitellä Kreikan puheenjohtajavaltion painopistealueita. Είχαμε την ευκαιρία στη συνάντησή μας. Meillä oli kokouksessamme mahdollisuus keskustella näistä. Mukana oli parlamentin puhemiehistä ja komission jäsenet. Herra Brokkin kävi Ateenassa ja olemme voineet esitellä painopistealueemme kautta varten. Painopistealueet ovat koko EUn painopisteitä tietenkin. Kaikki EUn kansalaiset ovat huolissaan ja haluaisivat päästä myöntämään myönteisen kasvun, niin että saataisiin työpaikkoja erityisesti nuorille ja jotta Euroopan unionille olisi kunnollinen sosiaalinen ulottuvuus ja voitaisiin puolustaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Kaikki Euroopan kansalaiset ovat huolissaan siitä, että voitaisiin perustaa kunnolliset talouden valvonnan toimielimet erityisesti euroalueella. Siksi onkin tärkeää saada valmiiksi pankkiunioni. Tämä on asia, joka meitä kaikkia huolestuttaa erityisesti reunavaltioissa ja Välimeren valtioissa. Olemme hyvin huolissamme ulkorajojen valvonnasta, vapaasta liikkumisesta ja siitä, että voitaisiin jakaa taakkaa rannikkovaltioiden, ulkorajavaltioiden ja muiden eu valtioiden välillä. Tämä on tärkeää Kreikan puheenjohtajavaltiolle ja se tulee heijustumaan neuvoston työssä. Meillä on myös meripolitiikka, Euroopan meripolitiikka. Kalastuksesta voisin aloittaa. Ja niin sitten tähän liittyy myös ympäristökysymykset, uudistuvat energialähteet ja merioikeus sekä aluevesien suojelu. Edelleen laajentuminen, joka on meille hyvin tärkeä asia. Konkreettisesti Länsi-Balkanin maiden liittyminen on asialistalla. Kuten tiedätte, asiaa käsitellään eurooppalaisesta pyrkimyksistä ja transatlanttisesta pyrkimyksistä lähtien näissä Länsi-Balkanin maissa, joka Korfuun kokouksessa 90-luvulla sovittiin siitä, että 12 valtion jäsen Euroopan unioni muuttuisi 15 valtion unioniksi ja sitten vuonna 2003 äh, näytettiin vihreää valoa Euroopan unionin uudelle laajentumiselle ja, ja tuolloin tuli mukaan useita keskeitä euroopan maita. Nyt nykyisen, nyt meillä on tämä nykyinen laajentumispolitiikka, joka jo aikanaan allekirjoitettiin ja tavoitteemme on täytäntöönpanna päätökset, jotka neuvosto teki yleisten asioiden neuvoston muodostelmassa. Tulokset tämän monen vuoden työstä näkyvät siinä, että huomenna pidetään kokous, jolla aloitetaan laajentumisneuvottelut Serbian kanssa. Tämä vaiheesta Serbian EUn näkymiä, mutta myös Kosovon suhteita. Se parantaa 19-20. joulukuuta pidetyssä kokouksessa neuvoston kanta on selkeä suhteessa muihin Länsi-Balkanin maihin. Albanian osalta Meille tärkeää on se, että sille myönnetään ehdokasvaltion asema, mutta tämä nähdään kesäkuuhun mennessä. Sitten meillä on Montenegron tilanne. Tiedämme, että Bosnia-Herzegovinaan liittyy jotenkin ongelmia ja sitten vielä todetaan, mitkä ovat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ehdot, jotta siitä voisi tulla Euroopan unionin jäsenvaltio. Historiallisesta syystä haluaisin muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2003 Kroatian liittyminen oli vielä kesken. Nyt se on valmis ja Kroatiasta on tullut 28. jäsenvaltio tulevina kuukausina. Yhteistyömahdollisuudet Euroopan parlamentissa. <clears throat> on rajoitetut, kun otetaan huomioon tulevat vaalit, joten toivomme, että meillä on mahdollisuus tehdä poliittisia aloitteita näillä suurilla aihealueilla, joilla voidaan viitoittaa Euroopan unionin tulevaisuutta. Yksi näistä asioista liittyy myös Euroopan vaaleihin, koskee laajentumista ja toivomme, että laajentumisprosessi etenee hyvässä myötätulessa ja voimme edistää ehdokasvaltioiden lähentymistä tapaus, tapaukselta. Meille on myös tärkeää, että ehdokkaisen valtiot sitoutuvat Euroopan unionin periaatteisiin ja että jo sovittua tuota mennään eteenpäin. Kultakin valtiota arvioidaan omien ponnistusten mukaan ja samojen kriteerien pohjalta, joita sovelletaan kaikkiin ehdokasvaltioihin. Haluaisin tässä erityisesti mainita Turkin. Huomenna Turkin pääministeri tulee tänne Brysseliin ja tapaa tärkeimmät Euroopan johtajat. Meistä on hyvin myönteistä, että luku 22 aluepolitiikasta on aloitettu. Te tiedätte paremmin kuin minä kyseessä. Niin on vuonna Vuonna 2005 jo avattiin ne luku 14, kun laajentumisneuvottelut aloitettiin. Koko tilannetta tietenkin arvioidaan peruskriteereiden mukaan. Turkin tapauksessa erityisen tärkeää tulee olemaan tämä poliittinen ja instituutioiden kriisi, joka maassa on käynnissä. Se on ratkaistava eurooppalaisten kriteereiden vaatimusten mukaisesti. Mitä tulee Kyproksen tilanteeseen? Ottaen huomioon Kööpenhaminan kriteerit, Turkin politiikka Kyproksen osalta tulee olemaan aivan keskeinen, kun ajatellaan se mahdollista liittymistä. Emme voi myöskään vaieta siitä, että valitettavasti Turkki kieltäytyy tunnustamasta yhtä 28 Euroopan unionin jäsenvaltiosta, eli Kyproksen tasavaltaa. Sitten on muitakin keskenä olevia asioita, jotka eivät niinkään tästä kriittisestä tilanteesta johdu. Voisimme puhua koulutuksesta. Sillä alalla voitaisiin kyllä päästä eteenpäin ja voitaisiin taata, että edelleen pyritään viemään eteenpäin Turkin laajentumissa ja kehitystä. Se on, haluamme, että se olisi vakaa maa. Se on ulkopolitiikan tärkein, tärkeimpiä prioriteettejamme. Sitten Islannista. Ei nyt mitään unohdu. Olemme tietoisia siitä, että hallitus on halunnut keskeyttää liittymisneuvottelut. Me haluamme tehdä yhteistyötä edelleen tämän maan kanssa, useiden asioiden kanssa, jotka liittyvät Euroopan talousalueeseen ja Schengeniin jonka jäsen Islanti on. Tässäpä tämä tällä erää. Tässä on varmastikin riittävästi materiaalia keskustelua varten. Jos teille sopii, niin voisimmekin nyt mennä tähän keskusteluun niin- ja minä lopetan tämän monologin. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia kovasti, herra neuvosto puheita ää, olet saaneet innostetuksi aika monta puheenvuoropyyntöä. Pyydän tässä nyt tiiviiseen 18 puheenvuoropyyntöä, jotta voisimme ehtiä kuulla myöskin sitten vastaukset kysymyksiin, niin pyydän pitämään, pitäytymään puolessa toista minuutissa mitä Ukrainan neuvoston päätökseen ja päätä, päätelmiin tulee, mehän olemme aika hankalassa tilanteessa, kun tässä on tavallaan koko naapuruspolitiikkamme tulilinjalla. Oletteko pystytkö jonkinlaista yhdenmukaista Venäjäpolitiikkaa ajamaan? Me, me, mehän olemme, olemme aika eri suuntaisesti tässä edenneet. Haluan kysyä, voisimmeko kyetä esiintymään yhdellä äänellä mieluumminkin, jos, jos ajatellaan, että meillä ei ole, ei ole yhtenäistä kantaa, niin me voi olla sitten niin vakavissa näitä tulevaisuuden ongelmiakaan lähteä ratkomaan. Muussa tapauksessa Euroopan unioni sitten jää poliittisena toimijana aika kevyeksi, kun jokainen omia mielipiteitään laukuu. laukoo. Jos ajatellaan tällä yleisesti näitä, näitä, nämä tekniset kysymykset, joista meidän pitää lausua kantamme. Sitten toinen seikka, jota tuolla Atenassa vierailun käyntinen aikana Äh, käsittelimme erityisesti oli tämä Välimeren politiikkaa, erityisesti mitä tulee itäiseen Välimereen. Siellä on aika paljon avoimia kysymyksiä, millä tavalla te näette sitten nämä seikat äh, ja, mitä, ja niiden vaikutus sitten alueen yleiseen jännittyneisyyteen. Ajatellaan äh, yhteistyötä Israelin, Turkin, Libanonin, Kyproksen ja tietysti sitten edustamaan maan Kreikan välillä. Jos ei ratkaisua synny, se maksaa selvää rahaa ja se maksaa myöskin sitten turvallisuuden heikkenemisenä ja, ja yleisen, yleisen jännitteen kasvamisena jos ajatellaan tätä Hisbollahin ajatuksia, näitä aluevesirajoja esimerkiksi määritellä ja näin poispäin. Tältä osin haluaisin kuulla ehdotuksianne näin mm, vaali vuonna. Voisimme sitten näitä seikkoja valiokuntanakin hiukan painottaa. Äh, Salafranca on ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapääministeri. Haluaisin Euroopan kansanpuolueen nimissä toivottaa teille tervetulleeksi ja haluaisin toivottaa teille onnea puheenjohtajakaudellenne. Toivon, että nämä hyvät näkymät eh, viime viikolta pääministerin puolesta voivat toteutua Afganistanista. Tämän parlamentin on tuomittava isku, jossa Kabulissa uhriksi joutui 20 henkilöä, kaksi henkilöä Euroopan unionin eh, poliisioperaation sisältä. Te puhuitte turvallisuuskysymyksistäkin ja siitä tarpeesta, että saadaan aikaan sopimus Yhdysvaltojen ja Afganistanin välillä niin, että voitaisiin vahvistaa yhteistyö- ja kumppanuussopimukset Euroopan unioninkin kanssa Oletteko varapääministeri sitä mieltä, että tämä saadaan valmiiksi kautenne aikana? Sitten Syyria. Geneve 2 kokous alkaa keskiviikkona ja Iran on mukana. Millaisia miltä näyttää, saadaanko mukaan ne asiat, joita neuvosto korosti ne päätelmissään, eli väliaikainen tuitauko, humanitaarisiin asioihin puuttuminen, tiettyiden, tiettyjen kaupunkien rauhoittaminen ja vankien vapauttaminen. Haluaisin saada vaikutelmanne tästä asiasta. Sitten vielä viimeinen asia. Puheenjohtaja viittasi Ukrainaan ja te sanoitte, että tämän lain hyväksyminen radan taholta on selkeästi tuonut esille sen, että Euroopan unionin ja Ukrainan välinen kuilu vain syvenee. Ensi viikolla tämän parlamentin valtuuskunta vierailee kyseisessä maassa ja haluaisin tietää, mitä te ehdotatte mitä haluaisitte, että ehdottaisimme toimielimen nimessä. Sitten lopuksi vielä haluaisin kiittää kutsusta, koskien sitä, että euro, seuraava, seuraava tämä euro, eurovälimerikokous pidetettäisiin Atenassa. Varapuheenjohtaja Parhaat, toivotukseni puheenjohtajuuskaudellenne Tämä on meidän yhteinen intressimme ja odotamme paljon Kreikalta, vaikka vaikuttaakin siltä, että nyt naapurustoalueellamme maailma on kaatumassa. Tämähän liittyy me, myöskin meidän omaan sisäiseen kriisiimme. Haluaisin kysyä teiltä ensinnäkin seuraavaa. Juuri mainitsitte, että tämä integroitu merialuepolitiikka on lähellä teitä. Kuinka se mielestänne liittyy YK päätökseen Syyrian kemiallisten aseiden riisumisesta ja onko jonkinlainen kuulemisprosessi ollut olemassa ja kuinka näette tämän integroidun merialuepolitiikan Syyrian suhteen? tämä läheinen alue, Iran, Saudi-Arabia, mielestäni liittyvät näihin sisäisiin Syyrian ongelmiin. Ja tämähän leviää jo Irakiinkin. Tämä liittyy myöskin maan sisäisiin ongelmiin. Mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä tässä tilanteessa, kun Irak nopeutuvalla tahtiin hajoaa? Ja haluaisin myöskin tietää, Minkälaisen viestin lähetätte pääministeri Erdoganille? Sillä Turkissahan tilanne on sellainen, että ähm, nykyinen vallanjako saattaa viedä sitä taaksepäin Kööpenhaminan kriteerien toteuttamisessa. Äh, mikä tilanteenne ja mielipiteenne on siis Turkin kehityksen suhteen? Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette nyt Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta. Mehän odotamme, että siellä tapahtuu kansanmurha. Thank you, sir. Uh, minister... Eh, kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa. Eh, avaisitte aika monta asiakokonaisuutta ja minun näkemykseni on, että, että, että neuvostot yleensä ottavat aika liikaa asioita esityslistalleen. esityslistalleen. Olisi ehkä parempi, jos näitä painopisteitä olisi hiukan rajallisempi määrä. Muussa tapauksessa koko kokonaiskuva hämärtyy ja kenties heikentää Euroopan unionin äh, tehokkuutta kansainvälisillä foorumeilla. Minä keskityn yhteen kysymykseen. Euroopassa äh, on noussut esiin uusi ilmiö, tällainen troikan pelko. Eli troika äh, on synonyymi kaikelle kauhealle ja kaikille, kaikille vaikeuksille, joita kriisimaissa koetaan – Esimerkiksi Kreikassahan on lähtenyt tällainen Eurooppa-vastainen liikehdintä entistä voimakkaammin nyt liikkeelle tämän Troikan myötä, ja nyt, mikä on hankalainen vaalivuonna. Ministeri, pari seikkaa vain. Mikä teidän mielestänne meni, mikä meni pieleen? Mikä Troikas, Troikan toimista osui harhaan Kreikassa pahimmoin? pahimmillaan. Toinen kysymykseni äh, liittyy entisen Jugoslavian tasavaltaan Makedonia. Minusta teillä on nyt äh, Euroopan unionin puheenjohtajana äh, ottaa edistysaskel. Tässä on paljon käsittämätöntä irrationalismia, mutta kenties te voitte kantaa nyt rakentavan kortin kekoon tässä. Kiitos. Paljon kiitoksia, kuten mainittu. Kreikka tarttuu nyt puheenjohtajuuskautensa hyvin mielenkiintoisella hetkellä, kun Lähi-Itä näkee mm, ei-perinteisten liittojen syntyvän ja erilaisten jännitteiden ja liittyen kuten Iranin ja Saudi-Arabian välillä syntyvän. Tämä Iranin ja Saudi-Arabian välinen kehitys tulee vaikuttamaan mielestäni lähi kehitykseen. Uskoakseni Kreikan puheenjohtajuuskausi osuu sellaiseen hetkeen, kun Iranin ydinohjelma ratkeaa, ja tämä on yksi puheenjohtajuuskauden prioriteettikysymyksissä saada asia päätökseen. Euroopan unioni tarvitsee myöskin Iranin strategiaa, ja Euroopan parlamentti on valmistelemassa tällaista strategiaa tulevien viikkojen aikana ihmisoikeuskysymykset, alueellinen turvallisuus ja huumekauppa luovat tälle alueelle jännitteitä. Minun täytyy sanoa, että Iranin valtuuskunta, Iran valtuuskunta vieraili maassa ennen joulua parlamentista ja Kreikan edustusto autti, auttoi meitä erittäin suuresti ja haluaisin kiittää teitä siitä. Sitten Ukrainaan liittyen äh, neuvoston loppupäätelmät sanovat, että olemme huolissamme Ukrainan tilanteesta. Mielestäni olemme enemmän kuin huolissamme, ainakin vihreässä ryhmässä. Euroopan unionin täytyy rakentaa itäisen kumppanuusalueen maihin lähempiä suhteita. Siellä on hyvin moninaisia, monimuotoisia yhteiskuntia ja meidän tulee sitoutua Ukrainan kansaan paljon läheisemmin ja vahvemmin thank you, Mr. President, and a very warm welcome and uh, the very... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ja kaikkea onnea Kreikan puheenjohtajakaudella ECR-ryhmältä. E Monet täällä ovat korostaneet Ukrainan kysymystä. Olen aika järkyttynyt siitä, kuinka tämä lakipaketti on nyt äh, sen myötä on, on, on asetettu rangaistuksia kansalaisjärjestöille ja rajoitettu ilmaisunvapautta ja niin edelleen. Voidaanko nyt ajatella, että eihän voi olla business as usual, jos väkivaltaisesti tehdä mahdottomaksi rauhanomainen mielenosoittanut. Voitaisiin ajatella jotakin Valko-Venäjän tapaisia sanktioita, jos tämän tyyppiseen käyttäytymiseen valuutan. Täällä mainittu Keski-Afrikan tasavalta haluaisin mm, toivottaa tervetulleeksi tämän operaation siellä ja Geneva kakkos. Neuvottelut Syyrian osalta ovat myös tervetulleita. Toivon, että Venäjä voidaan saada vähän painostamaan Assadin järjestelmää hallitusta ja ISIS ja Al-Qaeda ja Turb Nusra ovat myös huomioitavia. Egypti, siellä on saatu 97 prosentin tuki uuden perustuslailla. Keskusteltiinko ollenkaan, miten EU nyt tekee Egyptiä niin, että se vakauttaa voisi vakautua ja kuinka voitaisiin päästä taloudelliseen hyvinvointiin ja lisätä demokratiaa ja vähemmistöjen suojelua, erityisesti kristittyjen suojelua. Sitten nyt, kun teillä on EU-hattu päässään Kyproksessa, niin teidän eu e sovittelmien neuvotteluja käydään. Kreikalla ja Turkilla on ollaan saarella. Onko teillä mitään toivoa, että tämä asia edistyisi kuuden kuukauden aikana? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποφάση της Συνόδου Κορυφής... Kiitos puheenjohtaja. Puolustushuippukokous puhuu Euroopan unionin militarisoinnista. Keski-Afrikan tasavallan imperialistinen maa, ö, valtaaminen miehitys on toinen seikka, jonka voimakkaasti tuomitsemme. Jos Eurooppa todellakin pyrkii maailman rauhanturvaajaksi, sen on mentävä vielä pidemmälle. Jos teemme yhteistyötä muiden kapitalististen maiden kanssa, valvoaksemme maita ja meriä ja pyrimme saamaan Euroopan unionin toimimaan nopeammin. Meidän pitää kyetä saamaan merivoimamme reagoimaan nopeammin kriiseihin – ja mitä tulee puolustusteollisuuteen, sehän on sulkemassa omensa eh, Kreikassa. Tämä on erittäin vakava asia. Eh, pyrittekö, eh, voisitteko ystävällisesti rajoittaa puheenvuoron nyt yhteen minuuttiin, nyt kun on koordinaattorit kuultu? Rieta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa pääministerille ystävälle Venitsellaselle erittäin onnistunutta puheenjohtajakautta. Kerrotte täällä, että asioista, joista huippukokouksessa puhuttiin, niin haluaisin, että vielä palata Venäjän suhteisiin. Haluaisin tietää, mitä on ennakoitu vuoden kahden, eh, tämän kuukauden 8, 28 päivän kokoukseen. Millainen ohje siinä on? Onko toivoa, että jonkinlaiseen sopimuksen Venäjän kanssa päästään, niin kuin sanottiin? Kuinka taataan se, että meillä olisi Euroopan unionin taholta yhtenäistä politiikkaa Venäjän suhteen, ja myös Ukrainan suhteen ja muiden maiden suhteen, eli koko tässä naapuruuspolitiikassa, joka on nyt vähän karkaamassa käsistä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa ulkoministerin ja varapää puheenjohtajan tervetulleeksi. Te puhuitte erittäin yksityiskohtaisesti prioriteeteista ja asioista, joista on keskusteltu. Ensimmäinen kysymykseni liittyy Palestiinaan. Tämä on kriittinen asia. Muutama päivä sitten saatiin julistus, että 1800 uuden talon rakennusta länsirannalle suunnitellaan. Mikä kantanne on tähän liittyen? Ja oletteko optimistinen päätöslauselman suhteen Kyproksen kohdalla? Kiitoksia. Kiitos eh, ulkoministeri Ukrainaista jo kuultiinkin kommentteja, Yes, mitä siellä viime päivinä on tapahtunut. Ja nyt tietenkin herää, herää kysymys, eh, on, Eera eh, Janukovic on todennut, että mitä hän mahtaa tuumia, kun tässä todetaan, että pidetään tarkkaan tarkoin tilannetta selmällä, sil, silmällä. Mitä hän mahtaa, onko hän huolissaan muista kommenteista. Eikö olisi syytä kaikissa jäsenmaissa se, selkeästi selvittää, mihin, su, mihin EU-rahamme oikein uppoavat. Olisitteko te valmis sitten ottamaan tällaisen koordinaattorin roolin ja sitten selostamalla jäsenmaille, mitä, mitä näillä selvityksillä oikein nyt ajetaan takaa ja mitä on tarkoin saada selville, minkä verran rahaa on kulunut ja mihin sitä on kulunut viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Olisi kyllä syytä tarkoin katsoa, että mihin meidän rahamme sinne ovat, siellä ovat uponneet. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σα καλωσορίζω με τη σειρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin eh, teidät ja toivotan teille onnea puheenjohtajakaudellenne. Και μια προεδρία που θα παράγει ευρωπαϊκή... Niin, toivon, että tämän kauden aikana Euroopan unioni saadaan kansainvälisille foorumille, että tämä olisi puheenjohtajakausi, joka toisi lisäarvoa Euroopan unionille. Että tästä pääsenkin aiheeseen, jonka haluaisin teille esitellä. Kuten tiedätte, meillä on Euroopan turvallisuusstrategia. Se esiteltiin 2013 ja ei 2003 ensimmäistä kertaa ja tarkistettiin vuonna 2008 ja tämän jälkeen kansainvälinen ympäristö on muuttunut merkittävästi. Emme kuitenkaan ole sopeutuneet näihin uusiin haasteisiin ja ja uhkiin, kun ajatellaan Euroopan puolustus- ja turvallisuusoppia. Kreikan kaudelle on näköjään suunniteltu se, että hyväksyttäisiin tai ainakin päästettäisiin merkittävästi eteenpäin siinä asiassa, että saataisiin aikaan eurooppalainen meriturvallisuusstrategia. Tämä toki tuisi lisäarvoa ja todella parantaisi tilannetta. Ja näin voitaisiin paikata olemassa oleva reikä, koska peniturvallisuutta ei ole kahdessa e, aikaisemmassa yrityksessä otettu huomioon, kun on muotoiltu eurooppalaista turvallisuusoppia e, lukunottamatta näitä merirosuusongelmia. Ajatteletteko, että tämän tyyppinen teksti saataisiin kesäkuuhun mennessä valmiiksi? Edustaja e, Lisä. Paljon kiitoksia, hyvä ministeri. Haluaisin yhtyä puheenjohtaja Brokin ja edustaja Jonakun sanoihin. Sanoin, että Afganistan, Syyria ovat erittäin tärkeitä asioita, sillä ne vaikuttavat maailman rauhaan. Mutta mielestäni on pettymys, että ulkoasianneuvosto käyttää niin paljon aikaa näihin asioihin ja keskittyy niin vähän siihen, mitä Euroopan lähialueella rajojemme toisella puolella tapahtuu. Meidän täytyy keskittyä näihin asioihin ennen kuin ryhdymme ratkomaan asioita ympäri maailman. Tässä mielestäni itäisen kumppanuuden kysymys ja itäiset kumppanimaat, naapurimaat ja Venäjän politiikka ovat tärkeitä. Ettekö ole sitä mieltä, hyvä ministeri, että meillä pitäisi olla ulkoasian neuvoston kokous, joka olisi omistettu vain ja ainoastaan itäisen kumppanuuden asioille – sekä itäisille kumppanimaille että Venäjälle. Äh, äh, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa herra neuvoston puheenjohtaja, äh, Euroopan ulkopoliittinen esityslista on useinkin täpötäyn asiaa Eikö olisi, eh, kannattaisi vähän pistää asiat tärkeysjärjestykseen, ottaa askel taaksepäin ja eh, eh, vähän vetää suurempia linjoja. Erässä pää, pääleirissämme oli hiljakkoin kommentti näistä transatlanttisista suhteista, ja se, olemme vieraantumassa siitä. Ja se minusta on uhkaa kasvaa kriisin mittoihin jo kohta jos äh, presidentti Obama äh, äh, tulee kenties maaliskuussa käymään, ajatteko puheenjohtajana nämä kysymykset ottaa esille? E, e, e, ajatella näitä jatkuvasti kiristyviä Itä-Asian tilannetta, pitäisikö Euroopan kiinnittää siihen huomiota vai pitäisikö meidän katsoa lähelle eikä, eikä, eikä mennä merta kalaan siltä osin? Mitä ajattelette tässä tätä, tässä toimimaan miten? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Kiitoksia näistä tiedosta. Puhuitte useista asioista. Haluaisin sitä muutamia kysymyksiä, vaan niin kuin muutkin tekivät. Minulla on joitakin epäilyksen alaisia asioita siinä, mitä sanoitte, mutta aikaa nyt ei oikein ole Syyriasta ensinnäkin. Ovatko neuvotteluissa edustettuina kaikki työmarkkinaosapuolten ja vähemmistöjen edustajat, esimerkiksi kurdit? Toisekseen Syyrian osalta, onko totta, että kemiallisia jätteitä viedään Kreetan lähelle. Sitten maahanmuutosta, kuten tiedätte, Kreikan kaudella hyväksyttiin Dublin 2, nyt kun Dublin 3 astuu voimaan helmikuussa. Haluaisimme tietää, saadaanko tämä asia nyt jo valmiiksi. Aikooko Kreikan hallitus näyttää vihreää valoa Dublin kolmoselle, vaikkei kaikkia asioita ole vielä ratkaistukaan Dublin kakkosen jälkeen? First of all, very bad. Kiitoksia aivan aluksi parhaat toivotukset puheenjohtajuuskaudellenne. Mainitsitte vain muutaman sanan Kyprokseen liittyen. Mielestäni se on nyt avoin mahdollisuus. Te voisitte olla historiallinen tai puheenjohtajuuskautta, ne tulisi historiallinen, jos voisitte ratkaista tämän kriisin ja yhdistää valtion. Turkin liittyen te mainitsitte oikeusvaltion periaatteet, ja tämän vallan jaon, joka teitä huolestuttaa. Annatteko te Turkille myöskin neuvoja, kuinka toimia Euroopan unionin toimielinten kanssa niin, että mitään taantumista ei tapahtuisi? Sitten Ukrainaan liittyen, teillä oli vain muutama sananen, mutta sehän on meidän aivan suora läheinen naapurimme, joten se ansaisi enemmän toimia puoleltamme. Kiitoksia. Okay. Demesmaker. Eh, ja, dank u wel. Eh, ik wil mij eh, vooral aansluiten. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin yhtyä äskeiseen puhujaan. Neuvosto on huolissamme, mutta kyllä meidän pitää olla enemmän kuin huolissamme tämä kansa luisuu yhä, ja yhä kauemmassa kauemmas eurooppalaisista arvoista, kauemmas demokratiasta. Me olemme tätä assosiaatiosopimusta nyt sormanneet vuositolkulla ja koko kansa on mieltänyt tämän myönteiseksi. Ja nyt tässä ei voi olla muuta kuin uskottavuus pelissä enää. Eli nyt meidän pitää kyetä näyttämään kansalle, että me pystymme jotakin muutakin, muullakin tavalla heitä auttamaan kuin vain olemalla huolissamme. Millä tavalla me voisimme sitoa sitten tämän ja muuntaa tämän sellaiseksi, joka taistelee herra Janukovicin diktatorista pyrkimyksiä vastaan? Puheenjohtaja. Puheenjohtajakauden on onnistuttava sekä Kreikan osalta että muunkin Euroopan unionin takia. Toivotan teidät tervetulleeksi ja haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. Euroopan parlamenttiin on esittänyt eh, kritiikkiä koskien Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja. Kauppakysymyksissä on pyydetty, että neuvotteluihin saataisiin avoimuutta, että kansallisyhteiskunta ei parlamentti olisi mukana ja että neuvosto olisi avoimempi edelleenkin. Snowden on avannut silmämme vakoilun, massiivisen vakoilun osalta kuitenkin häntä rangaistaan. Tämä välittää vääränlaisen viestin niille henkilöille, jotka paljastavat tällaisia äh, tapauksia, joissa oikeuksia rikotaan. Eh, Voitaisiin, eh, se herra Snowdenille olisi siis annettava turvapaikka. Sitten ilmastonmuutos. Maaliskuussa 2014 neuvoston hyväksyttävää strategiaa energia- ja ilmaston osalta vuoteen 2030 asti Kioton jälkeistä aikaa varten. Haluaisin tietää, onko Kreikan val- puheenjohtajavaltio valmiina tähän keskusteluun. Parlamentilla on hyvin selkeät tavoitteet tästä. Sitten Syyriasta. Neuvosto on saanut tietoa. Onko, se, onko neuvosto saanut tietoa siitä, mitä, mitä tapahtuu? Kansalaiset ovat huolissaan, mutta me emme saa tietoja. Herra ulkoministeri, olkaa hyvä. No niin, kiitos. Äh, kiitos näistä äh, menestyksen toivotuksista Kreikalle. Meille puheenjohtajana haluamme saavuttaa painopisteemme ja samoin täyttää nämä institutionaaliset tavoitteemme. Ihan haluaisin kiittää hyvin rakentavasta äh, tavasta esittää kysymyksenne ja kommenttinne. olen kovasti mielissäni, että tämä tilaisuus meille tarjous, tarjoutui vaihtaa näkemyksiä heti tuoreeltaan. Hyvin yksityiskohtaisesti tänään kerroin, mitä ulkoasian neuvostossa sanoit, sanottiin ja puhuttiin. Edustan Barton Ashtonia, siksi jouduin lukemaan tämän englanniksi, et, etten sitten tullut, tullut tulkinneeksi väärin mitä, mitä hän sanoi. Olen erinomaisen hyvin perillä siitä, miten, mitkä rajat puheenjohtaja on. Tämä on nyt viides kerta, kun Kreikka heiluttaa puheenjohtajan nuijaa jäsen liittymisessä jälkeen 1921. Minä olen saanut olla kahteen eri otteeseen ministerinä meidän puheenjohtajakaudellamme. Tiedän, että, että ei homma ole ollenkaan helppo, eikä tämä nykyajat sitä nykyaikaista ollenkaan helpota. Meidän pitää tehdä yhteistyötä neuvoston, Euroopan parlamentin ja euroryhmän kanssa tämän tehostetun yhteistyön puitteissa – me, meidän tulee kallistaa korvamme kaikille jäsenmaita kiinnostaville asioille, myöskin aroille asioille. Tässä on kysymys paitsi toimielinten välistä yhteistyöstä, tässä on kysymys myöskin hallitusten välisestä yhteistyöstä ulkopolitiikan, turvallisuuden ja puolustuspolitiikan saralla. Kreik- äh, Kreikan noin ihan puheenjohtajavaltion ominaisuudessa vastauksia kysymyksiin tulee tässä äh, lähikuukausien aikana, viimeksi kuluneen kuukausien aikana Ukraina on ollut joka kerta tapetilla. Ja joka kerta esityslistamme on hyvin täynnä. Syyriasta, Egyptistä, Ukrainasta puhutaan aina, joka kerta kun tapaamme. Niin tästä Ukrainasta nyt sitten. ky- kysymys siitä, lyöttäytyvätkö samaan rintamaan Euroopan tai Venäjän kanssa. Ei, tämä ei ole nyt ollut osoittautunut ollenkaan hedelmälliseksi lähestymistavaksi. Vilnan huippu, huipputapaamisessa ei, eivät osanneet päättää, mihin suuntaan liukua Eurooppaa kohti vai palata takaisin entiseen Venäjän huomaan. Äh, ollenkaan kenttä. Epäselväksi jäi sekin, että annetaanko talouden romahtaa ja, ja sitten etsitään apua valuuttarahastolta vai edetäänkö jotakin muuta tietä. Äh, äh, presidentti Putin päätti miljardeilla ostaa ukrainalaisia obligaatioita ja pelasti maan sitä kautta sitten konkurssilta ja putoamiselta kansainvälisten rahoituslaitosten syliin. Perimme puheenjohtajuuden Liettuelta, Liettualta ja meidän täytyy tietysti noudattaa Vilnassa tehtyjä päätöksiä. Ja me äh, tulemmekin järjestämään yhden tulevista ulkoasian äh, huippukouksistamme nimenomaan painottaen tätä itäistä naapuruutta, niin kuin tässä eräät jäsenetkin penäsivät. Ja Ukrainan tapahtumat äh, nousevat esille silloin, kun pohdimme strategista yhteistyötämme ja kumppanuuttamme Venäjän kanssa 28. tammikuuta jo heti tuoreeltaan. Se tulee olemaan esille, esillä. Mutta meidän pitää kuitenkin olla avoimia ja rehellisiä sen suhteen, voimmeko ylläpitää tällä tätä poliittista lähestymistapaa vai pitäisikö meidän pikkuhiljaa ruveta katsomaan totuutta silmiin sellaisena kuin se tätä nykyään on se on aika vahingollista meille. Jos me tarkastelemme itäistä kumppanuuttamme, meidän pitäisi miettiä, voisimmeko sopeuttaa kumppanuussopimustamme, kumppanuussopimuksiamme Venäjän kanssa. Jos emme pääse sitten samalle altapituudelle, se tulee taas sitten vastaavasti vaikuttamaan koko strategiaamme, ei yksin maan Ukrainan strategiaamme, vaan kaikkiin muihinkin itäisen kumppanuuden maihin, Georgian, Armeniaan, Moldovaan, Azerbaijaniin, näin poispäin. Eli tässä mennään. Työlounallamme ja joulukuussakin kuulimme selonteon Lavrovilta. Ja, ja Venäjän strategiamme on on asia, joka kyllä herättää ristiriitoja meidän omassa piirissämmekin, koska Euroopan kanta on tietysti, on tietysti sitten alisteinen kunkin jäsenmaan omalle Venäjän politiikalle. Siinä onkin sitten jo ristivetoa Euroopan unioni de facto hyväksyy nämä perinteiset kysymykset esityslistalle. Ja sitten meillä on koko joukko muita asioita, joita, jotka sitten heijastuvat tähän Syyrian, Iranin tapahtumat, muutaman mainitakseni, ihmisoikeuskysymykset, uno, olemme unohtaneet painottaa sitä, että Ukraina ja Venäjä ovat Euroopan neuvoston jäseniä, ovat vuositolkulla. Ja jos ajatellaan ö, ö, ulkopolitiikkaa, me emme me voi yhtä yhtä politiikkaa noudattaa Euroopan neuvoston suuntaan, mitä tulee ihmisoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteisiin e, yhtäältä ja sitten taas toisaalta ihan omaa politiikkamme unionin nimissä. Jos ajatellaan energiapolitiikkaa, kaikkia näitä Euroopan unionin jäsenmaiden läsnäoloa siellä, se on täysin pilareteellista kahdenvälistä ovat, jäsenmaat ovat siellä omissa nimissään, eivät EU-nimissä. Niin kun huomataan, kaikki kilpistyy, kiteytyy siihen, mitä me teemme, meidän, mikä me EU: EU-na olemme. Meidän pitää selvittää suhteiden, suhteitamme Venäjään perusteellisemmin. Annapa esimerkin. me, me olemme huomattavasti kokeneet kil- yhtenäismarkkinoiden ja kilpailun paineita. Kreikassa nämä paineet ovat tuntuneet erityisen voimakkaasti, jos ajatellaan vaikka valtiollista yksityistämisohjelmaamme. Tältä osin meillä on eurooppalaista politiikkaa, kilpailupolitiikkaa, politiikan energian alalla mutta kukaan, kukaan ei joudu neuvottelemaan kaasun hinnoista Gazpromin kanssa. Kreikassa ja Saksassa kaasusta, ma- ma, maakaasusta maksettava erilainen hinta vaikuttaa tietysti siihen, kuinka paljon pk-yritykset joutuvat energiastaan maksamaan – sen vuoksi taloutemme elpyminen on ollut tämän erityisen vaikeata. Tämä ei ole mikään tällainen geopoliittinen kysymys, vaan tämä on asia, joka vaikuttaa kaikkien jäsenmaittemme talouselämään, kaikkien kotitalouksien arkeen. Tämä taas nivoutuu Ukrainan ja Venäjän suhteisimme. Tämäpä ei ole meidän asiamme, vaan lähinnä pysyvä, pysyvän neuvoston asia huippukokouksissa on kuitenkin painotettava Venäjän suhteiden merkitystä. Siellä on ilmaistava myöskin se selvästi, miten tärkeä Euroopan ja Yhdysvaltain väliset suhteet ovat. Me ja komissiossa, me ja komissio, no, äh, pidämme tärkeänä äh, laajempaa yhteistyötä kansainvälisten ja kansainvälisten markkinoiden laajentamista. Tässä on kuitenkin huomioitava myöskin nämä institutionaaliset muuttujat ja se seikka, että me olemme mukana Natossa, on tietysti äh, yksi perusasia. Sitten ö, muihin ajankohtaisiin seikkoihin. Syyria esimerkiksi. Ö, pääkysymys oli se, että, että, että pitää, pitääkö, synnyttääkö Iranin edustajien kutsuminen Geneven neuvotteluihin jonkinlaisen ongelman vai ja johtaako se siihen, että maltillinen oppositio peruu osallistumisensa haluan toistaa sen, mitä aamulla neuvostossa sanoin. Meidän pitää varmistaa, että, että tämän menettelyn maine ei kolhinnu. Jos siellä ollaan YK pääsihteerin kanssa eri mieltä, tämä, hänhän on isäntänä kokoukselle, me emme voi suvaita sitä, että, että maltillinen emme voi suvata sitä, että, että maltallinen oppositio jää kokouksesta pois. Ensinnäkin pitää olla vähimmäismäärä osallistujia, jotta koko palaverilla on mitään mieltä. Kaikkien asianosasten on oltava paikalla. Nationalistien, kaikkien uskonnollisten ryhmien edustuksen on oltava paikalla. E, jos sinne tulevat e, osa maltillista oppositiosta varmaan jää pois, koska he ovat mukana sisäisessä sodassa. He, heillä on keskeinen sota tämän sodan keskellä vielä Syyriassa. Eli meidän täytyy eh, kyetä eh, turvaamaan kolme, välisiä suhteita e-, YK, USA ja EU välistä välinen eh, kolminaisuus on säilytettävä myöskin ottaa huomioon Venäjän rooli tässä. Ilman sitä koko prosessi ei, ei olisi päässyt alkuun edes. Geneve 2 on tässä pidettävä mielessä. Kemiallisten asioiden, aseiden tuhoaminen ei ollut esillä, se oli meidän toimivaltaamme kuuluva asiakaan. Sitä hoitavat toimivaltaiset kansainväliset elimet ja YK-alaiset virastot ja toimijat. kun esemmat eh, kansallista itsemääräämisoikeuttaan harjoittavat, niin heidän osallistumisensa prosessiin on aivan välttämätöntä. Eh, Norjahan ei ole e- EU-jäsen, se on mukana. Italia on, on eh, suonut, suonut satamapalvelunsa, vaarallisten aineiden kuljetuksen erikoistuneet satamapalvelunsa meidän käyttöömme. Ja Yhdysvallat on, tässä on vastaavasti tarjonnut alus, aluksia näihin, näihin kuljetuksiin. Me emme halunneet, että op, op, op, op, operaatio tapahtuisi Välimerellä, joka on suljettu meri, vaan Atlantilla, joka on avoimempi. Ja sitä kautta sitten katseet suuntautuvat Portugaliin, joka sitten tarjosi Atsoreilla olevia, olevia satama, satamapalvelujaan käyttöömme. Tämän tapaista keskustelua sitten käymme hallitusten kanssa. E, eritoten Saksa on halunnut varmistaa, ettei mitään materiaalia, materiaalia upoteta mereen, vaan toimitetaan sitten maitse Saksaan ja siellä sitten tuhotaan erityisessä laboratoriossa eh, ja siitä huolehdimme, että ei mereen päädy mitään, mitään jätettä, ydinjätettä. Eh, Rova Bonino ja komissio ovat niin ikään tästä vastaassa, vastuussa. Sikäli kun tiedämme, että eh, Rova Ashtonilta on neuvoston nimissä pyydetty varmistusta siinä, että, että Välimeren ympäristö ei joudu minkäänlaiseen vaaraan. Ja YKlta on saatava niin ikään takeet ja samoin kemiallista aseista vastuussa olevalta erityisorganisaatiota Egyptiin. Egyptistä äh, puhutaan joka kerta, se on pysyvä keskustelun aihe listallamme on hyvin tärkeää, että maa saa uuden perustuslain. Yhteistyö on aivan olennaista tässä asiassa. Ja meidän on huolehdittava siitä, että, niin, että kaikki osapuolet pääsevät mukaan. Koko poliittinen prosessi tulee tässä lainsäädännössä sitten katetuksi ja kaikki toimijat neuvoston päätelmät Egyptistä tässä vuosien mittaan ovat ilmaisseet, ilmentäneet todellis, muuttuvaa todellisuutta. Me paino, painostamme heitä ottamaan väliaika, väliaikaishallinnon hyväksymän siirtymäkauden tiekartan käyttöön. Tilannehan siellä on varsin poikkeuksellinen ja haasteellinen. Mitä Afganistaniin tulee, me painot, painotamme merkittävästi Yhdysvaltain ja Afganistanin välistä, välistä sopimusta. Siitä varmaan äh, tulee vielä paljon puhetta, mutta katsomme, että tär, tärkein foorumi täl, näille keskusteluille on ISAF ja NATO. Jos, jos ajatellaan, että siellä on sentään kolmasosa YK jäsenmaista edustettuina Mitä sitten tulee Lähi-idän rauhanvuoropuheluun, rauhan dialogiin, tämä on aivan erinomaisen otollinen hetki tärkeiden kauaskantoisten päätösten tekemiselle Palestinassa. Vuoro, vuorovaikutus Isra, Israel, Israelin ja ulkomaiden välillä näyttävät noudattavan tuttua kaavaa. Nyt on tiettyjä momentumia olemassa herra Kerin aloitteiden pohjalta. Ja nyt sitä, siitä, siihen pitää tarttua. Ja niin sitä pitää nyt hyödyntää. YK on turvallisuusneuvoston päätöksiä vastaan on toki rikottu, mutta tärkeintä on, että me nyt anna näiden kuitenkaan keskeyttää vuoropuhelua ja meidän pitää tässä näissä asiakysymyksissä pyrkiä saamaan edistystä aikaan. EU on jatkuvasti painottanut sitä, miten tärkeää, miten, miten se on halukas antamaan taloudellista tukea, mutta tämä puolestaan edellyttää vuoropuhelun jatkumista ja poliittista, sen tuloksena syntyvää poliittista sopua, mikä, kuten tiedämme, on äärettömän hankalaa ja vaikeaa miten sitten tulee tähän todella kuumaan perunaan Keski-Afrikan tasavaltaan. Neuvosto päätti olla aktivoimatta eurooppalaisia toimintaryhmiä, vaikka monet jäsenmaat sitä peräänkuuluttivatkin. Erityisesti sen vuoksi, koska juuri nimenomaan Kreik- Kreikka olisi tässä aktiivisesti mukana, koska puolesta toista tuhannesta miehestä yli 1100 on kreikkalaista tässä, tässä rauhanturvayksikössä. Me olemme katsoneet tarpeettomaksi nyt joukkoja me sinne lähettää. Kenties yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa voisimme toimeen tarttua, mutta kuitenkin niin, että olemme yhteistyössä Ranskan kanssa valtiollisella tasolla, mitä tulee tämän sinne lähtevän sinne lähtevien joukkojen koulutukseen. Kreikkalaiset eivät siellä itse ruohonjuuritasolla ole mukana. Kuitenkin voimme osallistua näiden joukkojen koulutukseen omassa koulutuskeskuksessamme koulutuskeskuksessamme, jossa asiantuntemusta löytyy. Mutta haluan painottaa, että kreikkalaisia joukkoja sinne ei lähetetä. Sitä eh, eivät Euroopan unionin eh, sotilaskomiteat ole edes meiltä toivoneetkaan. Mitä Libanoniin sitten tulee, haluaisimme, että sinne syntyisi hallitus, olemme keskustelleet tästä ulkoasioiden neuvoston kollegojen kanssa jo joulukuussa. Parantan Aston oli siellä myöskin mukana. Libanon on joutunut olosuhteiden uhriksi, kuten niin usein ennenkin. Nyt sinne on työntynyt valtava määrä siviilipakolaisia naapurimaista, maasta, Syyriasta. Ja Libanon tilanne sitä kautta on muotoutunut aika poikkeukselliseksi. Ja heillähän on tämä Irak vielä riippana, kiviriippana jatkuvasti. Aika, näyttelee aika mm, ratkaisevaa roolia. Toki Irakissa on tiettyjä assosiaatiosopimuksia vireillä ja, ja jo käytössäkin ja äh, varapääministerinä voisin todeta, että nykyolosuhteissa ja, ja, ja tässä äh, nykytilanteessa, kun kumppanuussopimusta äh, täytäntöön pannaan, voi sanoa, että meillä on kyllä ihan reippaasti vaikutusvaltaa Irakissa. Mitä sitten laajentumiseen tulee, ja erityisesti Länsi-Balkaniin ja Fyromiin, tulee. Riikka on jo joulukuun päätelmissään painottanut sitä, että, että me täytämme sen, mitä silloin 17. päivä sovittiin. Ja minä olen valmis käymään alueen pääkaupungissa, käymään myös Skopiassa tietenkin. Ihan syrjimättömin, avoimin silmin ja korvin tulen sitten tapaamaan siellä valtion päämiehet ja poliittiset päätteet Makedoniassa, Fyromissa. Olemme jo kahdesti tavanneetkin sen jälkeen, kun tämän roolin otin nyt kantaakseni niin sekä Brysselissä että New Yorkissa. Olen tavannut jo, johtavan albanilaispuolueen edustajan pää, ja, ja voi vakuuttaa, että Kreikan, Kreikan kanta on vastuullinen ja maltillinen. Hyväksymme herra Niemcin roolin, YK on välittäjän roolin. Pidämme tiivistä yhteyttä häneen. Me pyrimme nyt sitten löytämään tällaisen maantieteellisen termin tätä aluetta kuvaamaan, tai ma- valtiota kuvaamaan maata nimeltä tai sitten maan sisällä ja maan ulkopuolella. Se, se, se, se, se, seikka, etteivät, ettei perustuslakea voi muuttaa, ei oikein nyt käyttä. Tähän, ei oikein istu tähän eurooppalaiseen kokonaisuuteen. Me muut maat kylläkin olemme valmiit ää, muuttamaan perustuslakemme, lakejamme, jotta se so, sopisi yhteisölainsäädäntöön, jotta se olisi tuomioistuimen päätöksen mukainen ja näin poispäin. Sikäli pyrimme mukautumaan tilanteeseen. Se sopimus, joka nyt on saatu aikaiseksi, on tällainen hybridi. Ongelman ydin ei kuitenkaan ole tässä nimessä, mitä, mitä tulee Fyromin tulevaisuuteen ja näkymiin Euroopan unionin jäsenenä. Demokratia, oikeusvaltio, valtion periaatteet, ihmisoikeudet, muut jäsenyyden perusedellytykset puuttuvat. Se fakt, tosi seikka, että on, maassa on virallinen valtion, ideologi, valtion oppi, ideologia olemassa. Ja monta selkkausta menellään. Ja ne kriteerit, EU-arvot ovat siellä vielä niin sanotusti hakusessa. Mitä Turkkiin tulee, kiinnostuneena sitten äh, jään odottamaan, mitä Erdogan sitten Van, Van Rompuylle, Schulzille ja muille ähm, ähm, sitten lausuu. Äh, sielläkin on otettava äh, huomioon eurooppalaiset arvot, erilaiset aratkin asiat on pyrittävä hoitamaan. hoitamaan. Kreikassa emme, emme tietenkään halua, halua ö, ö, ottaa liikaa esille näitä meren ongelmiamme. Meillä on hyvät tiiviit kahdenväliset kon- kontaktit. Ongelmat ovat ö, vaik- omat vaikeutemme, heillä omansa, emmekä halua niitä nyt sitten sen koomin e, koko unionin pöydällä ostaa. Mitä sitten Kyprokseen tulee, niin siellä se aloitteen tekijän roolissa on Turkki tietenkin. En sitä sano sillä, etteikö Kreikan hallitus tässä olisi aktiivisen toimijana. Jo ihmisoikeustuomioistuimessakin tätä asiaa, tämä asia on esille otettu ja todettu, että Turkkihan siellä on Turkin, Kyproksen pohjoisosasta vastuussa ja se, sitä valvoo. Ja he, he, he ovat sitten vastaajana niissä tapauksissa, kun äh, tuomioistuimessa näitä juttuja esille tulee. Vuoropuhelu äh, kahden yhteisön välillä, kreikkalaisen ja turkkalaisen äh, väestön osan välillä on olennainen rooli. Tietysti Kyproksen turkkilaiset on otettava huomioon keskustelukumppaneina ja toisinpäin. Jos Kreikan, Kyproksen kreikkalaiset hyväksytään toisella puolella, niin jos kahden yhteisön johtajat aloittavat neuvottelut, sehän on ihan välttämätön seikka, On hyväksyttävä eurooppalainen, eurooppalainen yhteislainsäädäntö, federalistinen rakenne. Tässä siirrytään nyt sitten tästä liittorakenteesta tällaiseen yksittäiseen yhden kansakunnan, yhden suverenisen valtion tilaan. Ja se on hyvä, hyväksyttävä kansanäänestyksessä. Eli sellaista ratkaisua nyt pedataan, joka voidaan alistaa kansanäänestykseen. Ja siinä sitten hyväksyä YK pääsihteeristä 2003 on jo tämän vähestymistavan perustat hyväksynyt. Sitten vielä muutama sana Kreikasta, äh, Troikasta. Euroopan äh, turvallisuusstrategiasta kysyttiin ja sitä sen tulevaisuutta vähän lorattiin ja minkälainen sitten on, millaisiksi millaiseksi on muodostunut 2008 vuoden jälkeen. No, NATO on tässä askeleen edellä meitä jo oppejaan, dogmaansa muuttanut tässä Lissabonin sopimuksessaan. Se muuttui turvallisuusorganisaatioksi. On pyrkinyt uuden äh, tavoitteen itselleen löytämään, määrittelemään uudet uhat. Me EU:ssa näin ei ole tapahtunut. Mutta äh, se tietysti juontaa siihen, millä tavalla me olemme eurooppalaiseen turvallisuuteen, Euroopan turvallisuuteen suhtautuneet aina ensimmäisestä maailmansodasta lähtien äh, todellisuudet, todellisuusolosuhteet ovat ajan mittaan muuttuneet. Niin sitä troikasta. Miksi minä nyt sitten ulko, ulkoasian neuvoston edustajana troikasta puhun? No siksi, koska tässä on nimenomaan kyse jäsenmaiden tasa-arvosta, tasa toimijasta. Se on tällainen hybridiorganisaatio, ei sitä ole oikeastaan missään perustamissopimuksessa sen kommemmin määritelty, eikä sen tehtäviä lueteltu. Mikä sen ominaispiirre sitten on? No se on se, että IMF osallistuu EUn e elimen toimintaan. Muussa tapauksessa me emme olisi kriisieihin kyenneet reagoimaan – Euro, euroalueen kriisit ja vaikeudet juontuivat monista paineista, monista ongelmista. Eli euro, eurooppalaiset instituutiot kutsuvat IMF mukaan tätä, tätä kriisiä hoitamaan. Ja sieltä sitten vastaavasti taas äh, tavallaan ikään kuin annettiin luottamuslause meille ja komission toimille ja tässä yhteydessä myöskin Euroopan keskuspankin rooli muuttui. Eivät enää omien annettujen tavoitteiden perusteen mukaan toimikaan, vaan tarkastelevat myöskin jäsenmaiden budjettipolitiikkaa, eivätkä enää pelkästään rajoitu rahapolitiikan ohjailemiseen, vaan pyrkivät suoriutumaan kriisistä sitten omien toimi- mahdollisuuksensa mukaisesti toimivaltansa puitteissa tällaiset sopeuttamissuunnitelmat ja erilaiset mukauttamistoimet ja, ja, ja budjettikurin luittaminen, sen sellaiset seikat ovat tässä perusmuuttujina. Mutta mitä sitten tapahtui sitä, kysytte perustellusti. Mutta ei parempaakaan ratkaisua ole keksitty. Ei se nyt ole ihanteellinen millään muuta, mutta paras mahdollinen ratkaisu tuolloin tarjolla olleista huonoista ratkaisuista tämä oli kuitenkin paras. Me emme voineet mitään muuta tehdä eurooppalaisen euroalueen kumppanimme antavat nämä lainat, siunasivat nämä lainat, nämä ovat mittavat, jättiläismäiset, miljardeja, satoja miljardeja. Ellei me emme olisi saaneet näitä lainoja, talouselämämme, yhteiskuntamme olisi romahtanut, ajautunut, koko maa olisi ajautunut konkurssiin. Tie täältä tästä ahdingosta pois on monimutkainen, pitkä ja hankala, mutta tässä meille tarjottiin ideologinen päämäärä, Euroopan unionin puitteet. Me emme tässä nyt ollenkaan ajattele jäsenmaiden välisiä, välistä yhteistyötä ja kansallisia strategioita pohdimme, eivätkä ne saa muuttua sitä mukaan, kun hallitukset muuttuvat. Eli tässä on tosi kysymyksessä vakavat asiat vaakakupissa. Mutta kuten sanottu, suunnitelma on muuttunut ja vaikka me olemme sitä sen soveltamisajan aikataulua ja tapaakin vähän muuttaneet. Muutoksia on jouduttu tekemään, sitä on jouduttu mukauttamaan, kun talous on kutistunut 25 prosentilla. 35 prosentin työttömyyttä on melko mahdoton suvaita. Ja kun ajatellaan, että kun ohjelmaa ohjelmaan suunniteltiin, siinä tehtiin varmaan virheitä – sitten me olemme saaneet siihen muutoksia, mutta eurooppalainen veronmaksaja ei ole joutunut tässä maksumieheksi eurollakaan. Takuut, vakuudet ovat voimassa ja ainoastaan yhdessä tapauksessa eurooppalainen veronmaksaja joutuu käymään kaivaman kuvettaan on siinä, että, että sitten euroalue on kriisi, räjähtää käsiin, jos jotkut eivät sitten hyväksy Kreikan kansalaisten uhrauksia. Me olemme velkarakennettamme saneranneet ja ne, jotka istutte eri elimissä, jotka näiden asioiden kanssa painiskelevat, voitte kysyä tästä ESMS esimerkiksi, ja ne voivat sitten vastaavasti vastata ja vastata, miten Kreikan, miten kestävä Kreikan velanotto tällä hetkellä on. Huomaatte, miten, miten, Kreik, miten tehokkaasti Kreikka sanerasi ja miten vastuullisempi Kreikka on nyt kuin verrattuna menneeseen aikaan ja verrattuna moneen muuhun jäsenmaahan tälläkin hetkellä. Tästä ei ehkä kenties kannata tässä nyt sen eh, pidemmälle puida. Kenties tämä on väärä foorumi. Vastaan tässä nyt ensinnä talousministeriönkin. Vorsitzende, ich danke Ihnen recht herzlich. Kiitoksia kovasti. Tiedämme kyllä kaikki, miten suuria uhrauksia Kreikka on joutunut tekemään päästäkseen kriisistä ulos irti. Ja, äh, ja äh, toivo on sitten, että hallitus voi nyt sitten 2015 vuoteen asti ulottuvan suunnitelma toteuttaa ja niin, että sitten tulevaisuus ja vaikuttaisi valoisammalta. Toivon onnea ja menestystä teille ja, ja, ja sitten tälle toiselle hallituspuolueelle. Kiitoksia tästä. Ja vielä Ukrainasta haluaisin sanoa sen verran, että on se tärkeää, pitää tärkeänä neuvoston päätöstä siitä, että että johonkin tar- toimenpiteisiin sitten tar- tartutaan, mutta ettei koko ovea sulita, vaan se on kuitenkin koko ajan auki. Ettei sitten pelkästään, ettei Ukraina väistämättä päädy sitten Venäjän syliin. Varmastikin parin, parin kuukauden välein tätä asiaa pidetään esillä ja on pidettykin ja parin kolmen kuukauden kuluttua taas palataan asiaan, jos ajetaan että, et, et, et ensimmäiset miljardit, jo, jo, jotka Venäjä on myöntänyt, niin mistään pitäisi vanhojen velkojen maksuun nyt sitten irrottaa se joku mitä, 150 miljoonaa euroa. Tämä, tässä on aika ää, ää, dramaattinen ää, askel ja siinä tapauksessa sitten Ukrainan on oletettava, Ukraina voidaan olettaa pahimmasta kriisin, kriisin syöväristä tässä nyt sitten ulos pääsevän. Kiitän vielä uudestaan ja nähdään toivon mukaan piakkoin uudestaan. Schröder eine kurze ja. kurze mail vor der Abstimmung. Kannst du ihm sagen vielleicht? Ja. Ne? Herren, ich möchte... No niin, haluaisin äh, siirtyä esityslistalla kohtaan 10. Ehdotan äh, edustajat Tannokille, että huomenna ennen äänestystä hän sitten äh, voi esitellä oman aiheensa muutaman sanan sitten kompromissiehdotuksistaan sanoa. Äh, sopiiko tännekin näin? Joo. E, siis, niin, niin, siis huomenna siis puhun, huomenna aamu, huomisaamuna puhun. Puheenjohtaja kiittää Tannakia yhteistyöstä. Pääsemme sitten pidemmittä puhetta seuraavaan esityslistan kohtaan, herra David O'Sullivan pääse ääneen. Tämä on suljetuin ovin. sveitsiläisessä juustossa reikiä, mutta tässä valiokunnassa reikiä ei ole, eikä vuotokohtia.